Okay, friends, uh, we start... No niin, ystävät, aloitetaanpa kokous. Kuten kaikki varmasti tiedätte, Täällä on paljon uusia jäseniä valiokunnassa. Siksi olemme kutsuneet tänne virastojen edustaja, johtaja neljästä virastosta – ja nimenomaan virastot, jotka käsittelevät asioita, jotka suoraan kuuluvat meidän reviirillemme. Me haluamme kuunnella heitä, kuulla heiltä, minkä parissa he tekevät työtä juuri näin aikoina ja mitä aikaisemmin ovat tehneet ja mitä haluavat työllään saavuttaa. Esittelevät siis virastojakin. Aloitetaanpa herra James Kalledjasta hän johtaa Euroopan ammatillista koulutuksen, ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskusta, eli SEDEFOPia, varmasti useimmille tuttu lyhenne. Näin se yksinkertaisen niin voidaan nimittää. Sen jälkeen kuullaan muut alustukset, joiden jälkeen kysymyksiä ja vastauksia. Eli herra Kaleja, ensin te 10 minuuttia. Thank you, Madam Chair. Dear, dear members, Kiitos rouva puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Ensinnäkin kiitos kutsustanne. On suuri etuoikeus saada tulla vieraksenne. Tämä on mielestäni minulle henkilökohtaisesti yksi niitä kokouksia, joissa tunnen olevani kaikkein lähinnä Euroopan kansalaisia, koska tehän olette Euroopan kansalaisien edustajia ja me työskentelemme Euroopan äh, kansalaisten puolesta ja heille. Joten meidän virastomme huolehtii paitsi työllisyydestä, myös työllistettävyydestä sekä koko kaaresta aina koulunkäynnistä tuonne eläkepäiviin asti. Meidän virastomme on käynnistänyt työnsä 1975. 20 vuotta olimme Berliinissä vuoteen 1995 ja tuolloin siirryimme Tessalonikiin, mistä käsin toimimme tänäkin päivänä. Budjetimme on noin 18 miljoonaa euroa ja meitä on 123 henkilökuntaa. 75 337 neuvoston asetuksella CDFOP perustettiin ja me toimimme mahdollisimman korkean laadun nimissä työmarkkinoidemme puolesta. Tämä on äärimmäisen tärkeää, joten virastona huolehdimme siitä suhteesta, joka on taitojen, pätevyyden sekä työllistettävyyden välillä. Tämä yhteys on työohjelmamme keskiössä ja pohdimmekin, miten korkeasti koulutetulle pätevälle työvoimalle saadaan sopivia työpaikkoja. Mm, työmarkkinamme kutistuvat ja ikääntyvät miten voimme tähän haasteeseen vastata. Ja sitten tietenkin kun kuljemme kohti vihreää taloutta, tilanteet kehittyvät ja muuttuvat. Me olemme siis koulutuksen ja työmarkkinoiden välinen linkki. Me haluamme uuden aikaista ammatillista koulutusta tukea yksilöitä heidän urallaan sekä siirtymävaiheissa, myös uran myöhemmissä vaiheissa. Ja kolmanneksi analysoimme, mitä työmarkkinat tulevat tulevina vuosina tarvitsemaan, mitä minkälaista koulutusta ja minkälaista pätevyyttä. Vuonna 2013 todettiin, että työmme Euroopan unionin virastona on kovasti arvostettua myös Euroopan unionin ulkopuolella. Meitä, meidät tunnistetaan johtavaksi alallamme, mitä tulee esimerkiksi pätevyyskehyksiin sekä ylipäätään tilanteen analysointiin. Me samoin täytämme Euroopan, annamme Euroopan unionille sisältöä, mitä tulee juuri työllistettävyyteen – ja koulutukseen. Ja myös ulkopuoliset arvioivat ovat todenneet, että me emme tee päällekkäistä työtä Euroopan unionin muiden virastojen kanssa. Eli meidän työmme on selkeästi rajattua ja meidän työtämme käytetään hyvin laajalti. Muutama esimerkki tästä. Vuodesta 2005 meillä on ollut 6,6 miljoonaa vierailua nettisivuillamme, 42 miljoonaa Euroopan kansalaista on äh, ladannut netistä Euroopassa ansioluettelomme ja viime vuonna 170 Kolme kertaa EU-asiakirjoissa viitattiin CDFOPiin, tämä on 12 prosentin nousua aiempaan, ja vuonna 2013 yli 636 000 julkaisua ladattiin sivuiltamme ja 68 julkaisua 68 000 julkaisua Euroopan kansalaiset saivat käyttöönsä. Joten tästä te todella näette, kuinka paljon meidän nettisivujamme on käytetty viimeisten vuosien aikana. Nettisivut sekä ähm, laaja, laajat mahdollisuudet äh, ovat hyvin tärkeitä, mutta mikä on Sedefopin pääviesti jäsenvaltioille ja kansalaisille? No meidän viestimme on se, että ammatillista koulutusta tarvitaan, koulutusta, joka on houkuttelevaa, sisällyttävää, johon on helppo pääsy ja joka on joustavaa. Vuonna 2002 komission kanssa käynnist, aloitimme Kööpenhaminan prosessin ja sitähän on sitten Bryggen tiedonannossa tämän jälkeen vielä hienosäädetty. Me haluamme rohkaista ihmisiä elinikäiseen oppimiseen ja tätä työtä me teemme Tessalonikissa. Kyse on muustakin kuin julkaisutoiminnasta. Me äh, kutsumme koolle työmarkkinaosapuolet ja jäsenvaltiot ja yhdessä näiden eri sidosryhmien kanssa pyrimme pääsemään tavoitteisiin, jotka äh, koulutus- ja opetusministerit 2010 äh, Brykken tiedonannossa löivät lukkoon. Ja näiden prosessien lisäksi, prosessien, jotka voivat menestyä entistä paremmin, jos jäsenvaltiot ja te Euroopan parlamentin jäsenet rohkaisette jäsenvaltioita käyttämään tai toteuttamaan näitä Bryggen tiedonannon periaatteita entistä paremmin. Meillä on näitä eurooppalaisia välineitä, joita jäsenvaltioilla on käytettävissään, jotta saadaan synergiaetua siitä, kun kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Joten ammatillisen koulutuksen kohdalla esimerkiksi tämä eurooppalainen pätevyyspuitteisto, johon monet olette saattaneet törmätä, tai sitten tuo Europass eh, ansioluettelomalli, johon viittasin, taikka sitten ylipäätään eh, laatu, takuut, joita eh, annettavalla koulutuksella on. Nämä kaikki ovat asioita, joita myös Euroopan parlamentti on ollut viime vuosina toteuttamassa. Monet jäsenvaltiot näitä jo toteuttavatkin käytännössä, mutta minä vetoaisin teihin, että rohkaisi sitten jäsenvaltioita entistä paremmin ottamaan käyttöön nämä eurooppalaiset välineet, välineet, jotka lisäävät läpinäkyvyyttä, kun henkilöt saavat koulutusta yhdessä maassa ja voivat näin ollen toimia ammatissa myös toisessa maassa. Ja näin voidaan lisätä kansalaisten ja työntekijöiden liikkuvuutta kautta jäsenvaltioiden rajat ylittäen. Pohdimme myös, mitä tehdä henkilöille, jotka urallaan ovat käännekohdassa. Miten voimme auttaa Euroopan kansalaisia elinikäisen oppimisenkin kautta? kautta pysymään työllistettyinä ja työllistettävinä koko elämänsä ajan. Meillä on esimerkiksi harjoittelu ähm, toimintaa ja ensi vuonna käynnistämme tällaisen kustannushyötyohjelman erityisesti pk-yrityksiä silmällä pitäen, jotta ne voisivat ottaa harjoittelijoita kaikissa jäsenvaltioissa. Mm, mm, Sveitsin konferenssista opin itse asiassa, että mitä useammat pk-yritykset kouluttavat ja opettaja, opettavat ihmisiä käytännön työssä, sitä enemmän hyötyä saadaan. Ja yritykset aivan varmasti kyllä ottavat tämän hyvin vakavasti nekin. Ja mitä sitten tulee Sedefoppiin toimielimenä, minä haluan esittää teille pyynnön lähentää teidän työtänne meidän tekemäämme työhön. Virasto itse on riippumaton eurooppalainen resurssi, mutta vielä enemmän kuin riippumattomuutta toivoisin, että tästä virast- e, tai eri EU-virastoista ja toimielimistä tulisi yhä verkottuneempia niin, että me saisimme työssämme otettua huomioon teidän ajatuksianne ja päinvastoin. Me toteutamme hyvin tehokkaalla tavalla sitä talousarviota, jonka ajalta saamme viime vuonnakin. Toteuttamisaste oli 99,5 prosenttia, mutta haluaisimme vielä enemmän yhteyksiä Euroopan parlamenttiin sekä jäsenvaltioihin, koska silloin kun me toimimme ruohonjuuritasolla ja kentällä, tiedämme mitä siellä tapahtuu, vain tuolloin tiedämme myös, missä vielä parantamisen vara on, kun pyrimme parantamaan kansalaistemme työllistettävyyttä. Me pyrimmekin näin ollen vahvistamaan jäsenvaltioita, tekemään heikkouksista vahvuuksia muun mm. muassa ammatillisen koulutuksen suhteen. Ja monissa EU-jäsenvaltioissa ollaan siirrytty kestävyyteen. Kyllä meillä on monia malleja siitä, miten ammatillinen koulutus on muuttanut talouksia. Ja kun koulutus on hyvällä tolalla, erityisesti nuor- nuorisotyöttömyys on alhaisempaa ja kun koulutusta ei ole tarjolla, voidaan havaita, että myös työttömyysluvut ovat kovemmat. Me haluamme ymmärtää tämän suhteen ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden tarpeiden välillä entistä paremmin ja mielellämme pyrkisimme löytämään yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan ja yhteisiä periaatteita tämän suhteemme vahvistamiseksi. Ja me haluamme, että meidän avullamme eri politiikan tekijät voivat kohdata ja tehdä yhteistyötä, ottaen huomioon kaikki Euroopan kansalaiset, miehet ja naiset, heidät, jotka töitä etsivät, heitä, jotka ehkä ovat syrjäytyneet tai syrjäytymässä, koska heillä ei ole työtä. Heihin meidän tulee keskittyä ja tämä on meidän painopistealueemme. Päätän puheenvuoroni toteamalla, että jätimme tuohon salin ulkopuolelle hieman materiaalia. Olkaa meihin yhteydessä, käyttäkää meidän resurssejamme, kun tarvitsette tietoa tai ymmärrystä työhönne. Kiitos. Thank you very Kiitoksia kovasti alustuksestanne. Sitten seuraavaksi puheenvuoron saa herra Juan Menendez Valles. Hän johtaa Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiötä. Tapasitte hänet jo aikaisemmin tänään, kun hän osallistui meidän keskusteluihimme pimeän työn osalta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Todellakin meillä on pitkä nimi virastossa. Lyhyt versio on Euro Found. Ja vielä kerran kiittäisin siitä, että voimme olla täällä esittelemässä tätä teidän valiokunnallenne. Haluaisin aloittaa näillä sanoilla, sanaa pilvellä, joka tässä on nyt ruuduilla, jos näette vain sen, varmasti tuttua tavaraa teille, koska itse asiassa tässä on aiheita, joita te kaikkein usein miten käytätte kuulemisissa, kun kuuntelette, esimerkiksi kuuntelitte komission jäsenehdokkaita, liikkuvuuteen sosiaalista vuoropuhelua, työpaikkoja, kasvua, kilpailukykyä ja niin edelleen. Halusin nämä ottaa tässä esille, koska kaikki nämä tässä olevat aiheet ovat meidän tutkimuksemme ja tiedotuksemme ytimessä Eurofoundissa. Ehkä aloittaisin esitykseni joillakin esimerkkeillä meidän tutkimushankkeittemme tuloksista, jotka ovat jotenkin täydellisiä teille aiheesta, jota te käsittelette täällä ja varsinkin tässä valiokunnassa. Aloitan tällä sanalla, joka on niin tärkeä työllisyydellä. Se on nyt keski Euroopan unionissa ja todennäköisesti tekin keskustelette muutoksista rakenteissa työmarkkinoilla. Me olemme tätä seuranneet. Meillä on oma työpaikka työ, seurantaväline ja kuinka paljon on menetetty työpaikkoja, minkä tyyppisiä on luotu puolestaan tai menetetty erityyppisiä työpaikkoja eri palkkauksella. Tässä on nettomenetys joka oli ennen kaikkea keskipalkkaisilla aloilla, mutta taantuman kaudellakin kyllä alemmissa ja ylemmissä palkkaluokissa luotiin työpaikkoja. Me tarkastelemme laatua, koulutusta, joka työntekijöillä on, ja 2015 haluamme myös katsoa vähän monimutkaisuuttakin itse tehtävissä eri työrooleissa – ja totta kai tämäkin kuuluu varmasti teille työmarkkinaosapuolten keskustelun sosiaalinen vuoropuhelu. Se on keskiössä meidän tutkimuksessamme. Tämä on meidän hallinnossammekin näkyvissä, kun se on kolmikantainen. Niin siellä on paitsi komissio myös jäsenvaltiot ja työmarkkinaosapuolet jäsenvaltiosta, ikään kuin CDFOPissakin ja EU-OSHassa. Meillä on erilaisia hankkeita tutkimuksen osalta, joissa työmarkkinaosapuolet ovat mukana ohjausjakso, ja sitten kansalliset uudistusohjelmat, joita täälläkin käsitellään. Emme katso pelkästään keskustelun dynamiikkaa, vaan myös mitä käyttöaiheita aiheita on esimerkiksi työaika, palkkaus, josta on keskustasolla päätetty. Viime vuosina olemme eri hankkeita kehitelleet. Katsotaan, miten kriisi on vaikuttanut palkkaukseen ja palkkauksesta sopimiseen. Myös ajatellaan uutta ohjausta, talous taloudessa ja mitä on tapahtunut ohjelmamaissa, mutta joka vuosi päivitämme myös työehtosopimustietoja. Me olemme nyt täytäntöön panemassa hanketta, joka liittyy palkkauseroihin ja parlamentissa esittelemmekin näitä tuloksia työlounalla 12. päivän marraskuuta. Sitten vielä yksi aihe, josta me keskustelimme aamupäivällä, ei siitä sen enempää, se liittyy pimeään työhön. Meillä on oma tietokanta myös, jotta voidaan torjua pimeää työtä. Se liittyy myös foorumiin pimeän työn torjumiseksi. Ja sitten vielä teille tärkeä aihe, joka on myös palveluiden tarjonta ja laatu. Meillä on Eurofundissa tietoa myös ja selvitys olemassa. Tärkeintä tässä on luottamushallituksen ja julkisen sektorin ja siinä tärkeässä on semmoiset julkiset palvelut nimenomaan, kun ajatellaan myös, mitä leikkauksia on tehty. Ja se osoittaa myös taloudellista suorituskykyä maissa. Me katsomme esimerkiksi päivähoitopalveluja, miten se vaikuttaa perhepolitiikkaan ja miten uudistuksia toteutetaan, jotta palvelu olisi vaikuttavampaa ilman, että kuitenkaan rapautetaan laatua. Tämäkin saattaa olla tuttua, nämä aiheet, nuoriso, Meillä on vähän tietoa myös hinnasta, nuorista, jotka eivät ole työssä eivätkä koulutuksessakaan. Me olemme tästä laatineet myös kertomuksen ja katsotaan, mitä se maksaa siitä, että me toimi. Laadimme myös näitä kertomuksia. Ja tätä kaikkia me teemme siis Eurofoundissa. Kokoamme on vähän tyyppinen kuin sisarvirastomme. CDFOP, runsas 100 henkilöä Dublinissa, mutta meillä on Brysselissäkin neljä henkilöä. 75 aloitimme, eli yhdessä Sedefondin kanssa me olemme kaksi vanhinta virastoa, ja me juhlimme 40. syntymäpäivämme ensi vuonna. Ensi vuonna me järjestämme myös Euroopan virastojen koordinaatiot kokouksen. Me vedämme sitä siis ensi vuoden ajan. Meidän tehtävämme olemme ohjelmassammekin tuoneet julki. Yksinkertainen kaiken kaikkiaan, eli tarjota tietoa ja auttaa sosiaalisen politi- sosiaalipolitiikan ja työhön liittyvän politiikan kehittämistä niin, että saa, voitte valistuneemmin muokata politiikkoja. Tämä on myös nelivuotisen ohjelmamme otsikko, eli tämä liittyy aloitti työmarkkinoihin, osallistumiseen niihin ja työttömyyden torjuntaa ja työolot, niiden kohentaminen, jotta työ olisi kestävällä pohjalla ajatella väestönmuutosta. Osallistumista pitää lisätä siis ja miten kehittää tätä kolmatta puolta, työmarkkinoiden suhteita, kun ympäristö muuttuu ja neljänneksi vielä e, e, elinolosuhteet ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Me tarjoamme nimenomaan tätä vertailevaa tietoa. En emme ole asiantuntijoita kussakin maassa ja kullakin politiikan lohkolla, mutta voimme tarjota kuitenkin arvokasta tietoa, joka voi auttaa teitä arvioimaan sitten, miten kukin maa selviytyy. Todennäköisesti, kun ajatellaan näitä kolmea hanketta, tutkimustoimintaa, joista meidät tunnetamme, tunnetaan, ne kolme eri selvitystä. Siellä on ei pelkästään jäsenvaltiot, vaan Norjakin ja maat, Työoloselvitys ensinnäkin, jossa työntekijöitä haastatellaan, ja sitten elinlaatuselvitys, jossa kansalaisia haastatellaan, ja sitten yritysselvitys, jossa puolestaan haastatellaan johtaja ja henkilöstön edustaja eri yrityksissä. Niin ikään meillä on verkosto olemassa vastaavalla tasolla ja siellä on kaksi seurantakeskustakin. Me jatkuvasti tarjoamme päivitettyä tietoa. Ensinnäkin työelämän seurantakeskus, se liittyy työolosoihin ja suhteisiin ja sitten muutoksen seurantakeskus, jossa katsotaan työmarkkinamuutoksia tarkemmin keskittyen ennen kaikkea rakenteisiin. Me seuraamme suoritustamme myös tässä jotakin lukuja. Puheenjohtaja haluaa jo, että minä päättelen ja kohta päättelenkin puheenvuoroni. Meidät on tänään mainittu 230 kertaa eri asiakirjassa. 55 ovat meidän mielestämme kaikkein tärkeimpiä ja täydellisimpiä, koska siinä on aloitettu tai luotu puitteita politiikalle. Olemme 110 osallistumista myös pyynnöstä ja sitten me olemme toteuttaneet talousarvionkin lähes sataprosenttisesti. Ja totta kai meillä on hyvä henkilöstö. Ja totta kai tilintarkastus on suoritettu asianmukaisesti. Ihan muutama esimerkki vain tämän parlamentin tavasta käyttää meidän tuloksiamme ja, ja selvityksiämme valiokuntaloitteisissa mietinnöissä. Esimerkiksi nuorisotyöllisyyteen puuttuminen, ja kysymykset, jotka liittyvät nuorisotakuuseen, työllisyyspuolella esimerkiksi talouden ohjauksessa liittyen sosiaalisiin näkökohtiin, mikä on Troikkan rooli ohjelmamaissa. Ja sitten on keskusteltu myös ohjausjaksosta vuotuisessa kasvuselvityksessä ja rakenneuudistuksissa on joita me käytetty hyväksi muun muassa mietinnössä, joka liittyy asetusehdotukseen Euroopan globalisaatiorahastoksi ja myös al- valiokunta-aloitteisessa mietinnössä, joka liittyy työntekijöiden kuulemisen ja heille tiedottamiseen saneerauksen yhteydessä. Lopuksi toteaisin vain, että me pyrimme, tukea, pyrimme tukemaan poliitikkoja Euroopan parlamentti on yksi tärkeimpiä kohderyhmiämme. Pyynnöstä me voimme tarjota myös selvityksiä. Puhuja ja asiantuntija voimme tarjota kokouksiin ja tapaamisiin myös jäsenvaltioissamme. Ja Brysselin toimistokin olemassa, joka on yhteydessä parlamenttiin jatkuvasti. Ja kollegani ovat täälläkin läsnä ja mieluusti tukevat teidän työtänne. Kiitos. Thank you. Kiitos. Sitten seuraavaksi Krista Zetlacek. Hän on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtaja. Tästäkin on äänestetty valiokunnassa tänään aamupäivällä. Eli tämän parissa olemme ihan näin aikoinakin. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, dear... Kiitos eh, arvon puheenjohtaja, arvon Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen kovin tyytyväinen siitä, että olen täällä tänään kanssanne, varsinkin kun tässä on kysymys uudesta parlamentista, niin että voin kertoa teille, mitä EU-OSHA tekee, miten me työskentelemme, mitkä ovat meidän painopisteemme tulevaisuudelle. EU-OSHA perustettiin 1996 Bilbaossa neuvoston päätöksen pohjalta ja me olemme yksi näistä eh, hieman eh, epänormaalimmasta virastosta. Me työskentelemme tällaisen kolmikantajärjestelmän kautta. Tämä on tärkeää, että meillä on mukana hallitukset ja eh, työntekijä, työnantajajärjestöt, koska yhteistyö on avain. Me olemme pieni virasto ja sen vuoksi me olemme riippuvaisia siitä, että eri osapuolet ovat mukana tässä työssä. Tässä te näette EU-OSHAN rakenteen. Kuten sanoin, meidän hallintoneuvostomme on kolmikantainen, samoin myös meidän asiantuntijaryhmämme ja sen lisäksi meillä on myös tällainen verkosto, ammattikoulutusverkostot jäsenvaltioissa. Ja nämä nimitetään hallitusten toimesta. Nämä Nyt me voisimme hieman miettiä, miksi tämä työterveys- ja työturvallisuusvirasto on niin tärkeää meillä on todisteita siitä, että kilpailukyvyn ja hyvän työterveys- ja työturvallisuuden välillä on yhteys. Ne maat, missä tämä on korkea, ei ole korkealla tasolla, ovat vähemmän kilpailukykyisiä ja ne, missä on vähemmän onnettomuuksia, ovat kilpailukykyisempiä. Tämä ei ole mikään yllätys. Maa, jossa on paljon työturvallisuusonnettomuuksia, eivät käytä inhimillistä pääomaansa parhaalla tavalla, jotta voisi olla tuottavaa. Meidän työntekijämme on oltava töissä hyvässä kunnossa, eikä varmastikaan maata sairaalassa tai kotona toipumassa vammoista tai sairauksista. Euroopassa on vuosittain noin 4000 työtapaturmaa ja 2,8 miljoonaa henkilöä joutuu käyttämään enemmän kuin kolme päivää vapaata onnettomuuden vuoksi. Seuraus on se, että meillä on yli 83 miljoonaa menetettyä työpäivää vuodessa. Meidän tehtävämme on siksi varmistaa se, että on saatavilla hyvää, luotettavaa tietoa kaikille, samoin kuin että on käytännön ratkaisuja tarjolla, on välineitä, instrumentteja helposti käytettävissä, jotta voitaisiin parantaa tilannetta työpaikoilla. Ja me olemme keskittyneet erityisesti PK-yrityksiin. On tärkeää, että tämä viesti menee perille, nimittäin se, että hyvä työpaikka, ympäristö ja terveys on hyväksi sinulle ja sinun yrityksellesi. Tämä vuosi on ollut meille tärkeä, kun hyväksyttiin uusi EUn strategiset, uudet EUn strategiset puitteet, joista keskusteltiin tänä aamuna täällä. Meillä on luonnollisesti meidän omat painopisteemme ja omat sisäiset strategiamme ja työohjelmamme. Ja se hyväksytään aina meidän hallintoneuvostossamme. Haluaisin nopeasti käydä lävitse nämä painopistealueet. Ensimmäinen on pyrkimys muutokseen ja tuotamme tietoja ja lukuja tutkimusten avulla. Nämä ovat tärkeitä politiikan laatioille, kuten esimerkiksi teille, samoin kuin monille muillekin tieteellisille asiantuntijoille ja terveydenalan asiantuntijoille tuolla pohjatasolla. Me olemme sitoutuneet nimenomaan parantamaan tätä tilannetta PK-yrityksissä. Esener on yksi ohjelma, toinen on käynnistetty. Me olemme myös käynnistäneet paljon työtä selvittääksemme, mitä tapahtuu mikro- ja pk-yrityksissä – ja me pyrimme auttamaan näitä yrityksiä valmistautumaan tulevaisuuteen. Me olemme yhä enemmän mukana määrittelemässä kustannus- ja hyötysuhdetta työterveys, työterveyden hyvästä tasosta. On hyvä aina välillä muistuttaa itseään siitä, miten paljon hyötyjä on siitä, että hoitaa asiat kuntoon tai mitä maksaa sitten se, jos asioita ei hoideta kuntoon. Ammattitautien määrä on kasvanut ja sen vuoksi me olemme sitouttaneet enemmän voimavaroja siihen, että ymmärtäisimme niitä paremmin ja yrittäisimme laajentaa ennaltaehkäisyä. Kolmas painopisteemme ovat OSHIN hallinnan välineet. Se, mikä mitä yrit, monet yritykset loppujen lopuksi tarvitsevat, on apua päivittäiseen työterveyshallintaan. Bilbaossa me laadimme käytännön ratkaisuja, kerromme esimerkkejä hyvistä käytänteistä. Meillä on myös inter, meillä on myös ähm, tällaista netin kautta vuorovaikutteista neuvonantoa verkossa. Näitä välineitä räätälöidään jäsenvaltioiden tarpeeseen ja eri sektoreiden tarpeeseen. tarpeeseen. Meillä on hyvin paljon erilaisia näkökantoja meidän työhömme. Voin vain valita näistä muutamia, koska minulla on tässä nyt aikarajoitteita puheellani. Me olemme tällainen kommunikoiva virasto ja tämä on osa meidän ydintoimintaamme. Joten tämä meidän kampanjamme, työterveyskampanjamme on ehkäpä se kaikkein suurin kampanja, mitä olemme tähän mennessä tehneet. Tällä hetkellä me keskittyymme stressin hallintaan työpaikoilla. Meidän kampanjamme on hajautettu ja nämä yhdyspisteet jäsenvaltioissa hoitavat sitä te olette varmasti kaikki saaneetkin siitä jonkin verran informaatiota viime viikolla. Meillä on tässä kampanjassa myös Euroopan taso, jossa meillä on kumppaneina, kumppaneina suuria kansallisia yrityksiä, eurooppalaisia sosiaalipartnereita ja kansallisjärjestöjä. Sitten vielä kaksi viimeistä painopistettä. Me pyrimme verkottamaan osaamista ja tietämystä. Me olemme juuri tänä kesänä käynnistäneet maailman ensimmäisen OSH-vikin, jonka kautta pyritään parantamaan tietoutta Euroopassa ja sen ulkopuolella. Ja yrimme, olemme yrittäneet ottaa mukaan maailman ö, parhaat asiantuntijat tähän. Sitten meillä on myös strateginen ja operationaalinen taso, johon me olemme pyrkineet saamaan sidosryhmiä mahdollisimman paljon mukaan niin, että niiden kautta saisimme viestimme eteenpäin. Hyvät näistä herrat, haluaisin kiinnittää huomiotanne myös projektiin, jota me teemme juuri nyt teidän pyynnöstänne. Te korvamerkitsitte rahoitusta demografisiin haasteisiin ja ikääntyviin työntekijöihin. Komissio rekrytoi meidät tekemään tätä työtä teille ja me tulemme sitten esittelemään nämä tulokset teille tulevana vuotena. Onhan selvää, että jos me aiomme vastata 2020 tavoitteisiin ja 20-60-vuotiaiden aktiivisesta työllistämisestä, niin meidän on ryhdyttävä toimiin nyt, jotta voimme pysäyttää sen, että ihmiset lähtevät työmarkkinoilta ennen kuin he saavuttavat eläkeikänsä. Mutta erityisesti meidän täytyy keskittyä tämän päivän nuoriin työntekijöihin, koska he ovat huomisen päivän ikääntyviä työntekijöitä. Meidän täytyy ryhtyä erityisesti tässä ryhmässä nyt ennaltaehkäiseviin toimiin, mutta toki meidän on otettava mukaan myös muut haavoittuvat ryhmät, kuten esimerkiksi maahanmuuttajatyöntekijät. Seuraava kampanja, joka alkaa 2016, tulee tarkastelemaan niitä keinoja, joilla voimme tehdä työvoimastamme kestävämpää ja pitää ihmiset työpaikoillaan eläköitymiseen asti. Me tulemme Bilbaosta mielellämme teidän valiokuntaanne säännöllisesti kertomaan, mitä me teemme ja millä tavalla työ edistyy. Ensi vuonna toivon mukaan käynnistämme Esener 2 teidän avullanne ja pitäisimme hyvänä sitä, jos me voisimme esitellä teille uutta työtämme liittyen tutkimukseemme Euroopan mikro- ja pk-yrityksistä. Yhdessä komission kanssa olemme suunnitelleet laativamme lopullisen raportin ja konferenssin tai seminaarin niistä tuloksista, mitä me saamme tästä tutkimuksesta, jota tehdään ikääntyvistä työntekijöistä. Ja tähän liittyy mahdollisesti suosituksia, joita te sitten omassa työssänne voitte hyödyntää lainsäädäntäjinä. lainsäätäjinä. Haluaisin vielä varmistaa teille, että me olemme hyvin sitoutuneita siihen, millä tavalla työterveys voi vaikuttaa Euroopan talouteen ja sen elpymiseen. Meillä on todisteet tästä ja me tiedämme, kuinka tämä tehdään. Me tulemme jatkamaan tätä ydintyötämme nimenomaan parantamaan työterveyttä ja turvallisuutta painottamalla sitä, että työturvallisuus ja terveellisyyden hallinnoiminen oikealla tavalla on vielä tärkeämpää vaikeina talousaikoina sen vuoksi, että hyödyt ovat suuremmat kuin mitä siihen tarvitsee investoida. Joten EU-OSHA on ollut ja on, ja sen suurin tavoite on varmistaa, varmistaa, että pääsemme kotoa töihin turvallisesti, voimme tehdä töitä turvallisesti ilman, että se vaikuttaa terveyteen. Kiitoksia kovasti. Ja nyt sitten viimeiseksi ennen keskustelua ja sen kysymyksiä varten Madeleine Servan. Hän on Euroopan koulutussäätiön johtaja. Olkaa hyvä. Mr. Chair, thank you very much. Kiitos oikein paljon rouva puheenjohtaja. Minäkin kollegojen tavoin kiitän kutsusta, joka on meille todella suuri kunnia ja etuoikeus. Kollegat ovat täällä puhuneet eh, siitä, että eh, virastot eh, ovat hyvin erityislaatuisia kukin, niin myös meidän virastomme. Eli nyt kerron siis Euroopan koulutussäätiöstä ETFstä, joka toimii Italiasta, Torinosta käsin. Siellä on päämajamme. Vuosi 2014 on meille historiallinen vuosi, koska juhlimme eh, sata vuotta sitten ensimmäisen maailmansodan päättymiseen, mutta myös eh, on käyty monia keskusteluja Berliinin muurin murtumisesta. Tuohan oli se hetki, jolloin poliitikot Euroopassa, erityisesti Saksassa ja Ranskassa, presidentti Mitterrand ja liittokansleri Kohl päättivät, että tarvitaan virastoa, joka voi tukea Keski- ja Itä-Euroopan maita uusissa haasteissa, kun maan osamme jälleen kasvaa yhteen Berliinin murin murtuessahan nämä Eurooppa jälleen yhdentyi. ETF syntyi siis tuolloin, käynnisti toimintansa vuonna 1994 ja näin ollen tänä vuonna olemme toimineet 20 vuoden ajan CDFOPin eh, sisar eh, säätiönä. Eh, jotkut ovat todenneet, että mm, Euroopan koulutussäätiö oli Euroopan ulkopuolella, CDFOP sisäpuolella. ETF ei Äh, luotu ikään kuin korvaamaan sedefobia, joka tuolloin jo oli olemassa. Ei, vaan eurooppalaiset poliitikot totesivat, että emme halua poliittista välinettä, joka sanelee itäisille kumppaneillemme äh, mitä niiden tulee tehdä. Äh, ei vaan oli tärkeää, että ETF tuki niiden omia ponnisteluja me olemme hiukan erilaisia kuin mm, nämä muut kolme myös siinä mielessä, että meillä ei ole tällaista kolmikantaista johtokuntaa. Ja tämä johtuu siitä, että se mitä me teemme perustuu eurooppalaiseen politiikkaan. Me tietenkin saamme inspiraatiota siitä, mitä Euroopassa tapahtuu ja pyrimme luonnollisesti tämän ottamaan huomioon kaikissa niissä maissa, joissa toimimme. Tietenkään emme niitä saa, niille mitään sanele, vaan pikemminkin kerromme, mitä EU tekee ja pyrimme löytämään poliittisia ratkaisuja niiden ongelmiin, jotka liittyvät ihmisten ja ihmisen pääoman kehittämiseen. Todella johtokuntamme on siis hieman toisenlainen. Jotkut teistä täällä muistanette puolitoista vuotta vuotta kestäneen keskustelun ETF-uudistamisesta. Sehän päättyi joulukuussa 2008 ja tuon puolentoista vuoden aikana keskusteltiin monestakin aiheesta, muun muassa siitä, keitä ETF-johtokunnassa tulisi olla mukana. Ja tuolloin todettiin, että kaikki jäsenvaltiot tarvitaan, mutta tämän lisäksi Euroopan parlamentti halusi, että on kolme riippumatonta asiantuntijaa, joilla ei ole äänioikeutta, jotka siis hekin äh, ja ovat äh, mukana johtokunnassa, samoin sitten maidemme kolme edustajaa. Jan Andersson on yksi näistä kolmesta riippumattomasta asiantuntijasta, joihin viittaan. Ja hän tässä nyt sitten valvoo sitä, mitä minä teille kerron ETFn toiminnasta. Nyt kun minä äh, olen täällä puhumassa teille, jotka olette budjettivallankäyttäjiä, käyttäjiä, voin todeta, että me olemme äh, äm, ainut ä, virasto, joka tietenkin tekee, mitä Euro- Euroopan unioni haluaa, mutta tässä moninapaisessa maailmassa tilanteemme on tosiaan hiukan erilainen kuin muiden. Vuonna 2015 90 prosenttia talouskasvusta syntyy muualla kuin Euroopassa. Moninapaisessa maailmassamme vain 7 prosenttia maailman väestöstä asuu Euroopassa ja hekin ikääntyvät nopeasti. Täytyy muistaa, että 50 prosenttia sosiaalipoliittisista toimista toteutetaan Euroopassa ja näin 50 prosenttia menoista. Ja kun puhutaan siitä, että Eurooppa antaa panoksensa tällaiselle hyvin sivistyneelle globalisaatiolle, niin tämä on hyvin tärkeää. Me otamme mukaan huomioon paitsi kilpailukyvyn myös sosiaalisen yhteenkuuluvuuden. Te halusitte, että tämä heijastuu myös budjettiimme. Ja nyt kerronkin teille, mitä ETF tekee ja mitä, mihin meitä tarvitaan. Meitä tarvitaan, onhan tietoa saatavilla, mutta kun ajatellaan sitä, että politiikasta tulee totta käytännössä, ajatellaan vaikkapa nyt vertausta kouluihin. Lapsillahan on kaikki tieto saatavilla internetissä, mihin he opettajia tarvitsevat. No kyllähän he edelleen tarvitsevat opettajia ja sama koskee meitä. ETFäkin vielä tarvitaan. Ajatellaan inhimillistä pääomaa. Tämä on ehdoton prioriteetti. Missä maissa sitten toimimme? No ensinnäkin eh, niin kutsutut eh, maat eh, Länsi-Balkanilla ja Turkki. Samoin toimimme naapuruudessa. Rustossa eli etelässä, vaikkapa Syyria, Libya, Tunisia, Egypti, Libanon. Nämä ovat kumppanimaitamme ja sitten toimimme niin, unohdin muuten mainita vielä Palestinan ja Israelinkin. Ja samoin toimimme sitten itäisen ulottuvuuden puitteissa Ukraina, Moldova, valko -Venäjä. Nämäkin ovat meidän maitamme. Ja samoin toimimme Keski-Aasiassa ja myös Venäjän federaatio on kumppanimaamme. Mitä me teemme? Me teemme politiikkaa inhimillisen pääoman kehittämiseksi niin, että näiden maiden kansalaisilla olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet hyvään tulevaisuuteen omissa kotimaissaan. Tämän tehtävän te ja neuvosto olette meille antaneet ja me koordinoimme työtämme suoraan ja välittömästi komission kanssa. Viittasin tuohon johtokuntaan ja voin todeta, että komissiota edustaa, komissio edustaa on myös edustettuna johtokunnassamme. Pääosaston pääjohtaja on mm, tulossa nyt seuraavaksi meidän johtokuntamme puheenjohtajaksi. Ja näin haluamme antaa siis näiden maiden kansalaisille mahdollisuuden työskennellä ja toimia omissa kotimaissaan. Haluamme eh, saada kansalaiset löytämään työtä omissa maissaan. On helppo tietenkin kertoa teoreettisesti siitä, mitä teemme siellä sun täällä, mutta luvallanne anna teille nyt joitain esimerkkejä. Tuossa ulkopuolella muuten on tämä meidän eh, lehtisemme neljä, neljäsivuinen julkaisu, josta myös näette, mitä teemme. Eh, kerron teille yhden esimerkin hankkeesta, jonka päätöskonferenssi järjestettiin tuossa lokakuun alussa Albaniassa. Yhteistä kaikille näille kumppanimaillemme on se, että kun me investoimme jotakin näihin maihin, pyydämme niiltä tällaista strategia-asiakirjaa, ja tämä usein johtaa siihen, että meillä on paljon paperia, mutta hyvin vähän täytäntöönpanoa. Miksi? Koska kaikki tietenkin seuraavat omaa strategiaansa, joka välttämättä ei pohjaudu siihen, mitä täytyy tehdä. Albaniassa ja muuallakin Länsi-Balkanin alueella pyrimme sovittelemaan eri ministeriöiden ja toimielinten väliset kannat yhdeksi yhteiseksi visioksi. Ja 6. lokakuuta päätöskonferenssissa pääministeri sitoutui tällaiseen koko hallituksen toimintasuunnitelmaan ja koko maan budjetin uudelleenjärjestelyyn, jotta investoitaisiin kolme kertaa entistä tai aiempaa enemmän juuri inhimilliseen pääomaan ja raportoitaisiin äh, sitten kaikista ministeriöistä äh, neljä kertaa vuodessa. Ja me pyrimme todella auttamaan näitä maita mm, huolehtimaan siitä, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Äh, pyrimme tekemään näin alakohtaisesti, mutta myös alueellisesti näin toimii myös Ukrainassa vaikkapa. Ukrainassa on mahdollisuuksia talouskasvuun, kehitykseen, mutta ei ole kovinkaan paljon tietoa siitä, miten asiat voitaisiin parhaiten hoitaa alueellisella tasolla. Ja nythän tällä hetkellä äh, Ukrainassa eri alueet ovat aika, aika kovassakin paikassa ja pyrimme todella alueellisellakin tasolla äh, saamaan kysynnän ja tarjonnan kohtaamaan ja alueet ymmärtämään, miten tämä voitaisiin tehdä ja miten tämä hanke saataisiin sitten kaikilla alueilla käyttöön tai käytäntöön. Kun kysyntää ei ole tai kysyntä on riittämätöntä, pyrimme luomaan kysyntää ihan tukemalla esimerkiksi PK-yritysten perustamisessa, yrittäjäksi ryhtymisessä. Muistanette, että täälläkin on tehty hyvin paljon työtä pk-yritysten tukemiseksi, Small Business Act. Ja tässä joitain esimerkkejä tietenkin myös näiden kansalaisten mahdollisuudet tulla Euroopan unioniin laillisen siirtolaisuuden kautta ja että voitaisiin huolehtia myös tällaisesta sirkulaarisesta siirtolaisuudesta tai maahanmuutosta. Eli että henkilöt tulevat Euroopan unioniin, oppivat täällä paljon ja palaavat kotiin ja heidän oppiaan käytetään siellä mahdollisimman hyvällä tavalla. Näin pyrimme tekemään yhteistyötä kumppanimaidemme kanssa. Jos teillä on kysymyksiä, vastaan mielelläni kykyni mukaan. Kiitos. Thank you. Kiitos teille kaikille. Nyt sana on vapaa meille muille. Voitte pyytää puheenvuoroa, mutta aloitetaan kuitenkin herra Kasalla, eli koordinaattoreista, jos haluavat puhua. Herra Kasa, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää vieraitamme alustuksista. Aina on hyvää virkistää muistiamme, kun ajatellaan, mitä te teette omissa virastoissanne. Rouva puheenjohtaja, minulla olisi ehdotuskin. Meillä on paljon uusia jäseniä valiokunnassa ja minä tässä mietiskelin, voitaisiinko ehkä järjestää vierailuja näihin virastoihin. Näin tietäisimme paremmin myös, miten voimme niitä virastoja käyttää, kun ajatellaan työtä täällä parlamentissa. Ehkä se oli hyvä pitää mielessä, kun rupeamme keskustelemaan vierailustamme myöhemmin valiokunnassa seuraavaa viittä vuotta varten. No, minä esitän vain yhden kysymyksen, koska tässä on muita kokouksia samaan aikaan, niin joudun lähtemään, ikävä kyllä, koska kovin usein minulla ei ole maltalaista kollegaa vastapuolella, niin esitänpä kysymykseni professori James Kallejalle ja maltan kielellä, jos sopii. Professori Kaleja, aikaisemmin te puhuitte oppisopimusjärjestelyistä ja tämä oli kiinnostava mielestäni. Minä luin yhdestä brittilehdestä, että yhdistyneessä kuningaskunnassa hallitus toimii hyvin aktiivisesti suurten yritysten kanssakin näiden oppisopimusjärjestelyiden parissa. Haluaisin niistä tietää enemmän minkälaisia tuloksia puolestaan on syntynyt tämän tyyppisistä investoinneista. Eli minkälaisia tuloksia on saatu. Olisi kovin mielenkiintoista, jos Eurooppa menisi samaan suuntaan. Minä uskon, että tämä auttaisi varmaan työmarkkinoita Euroopassa. Yes, well. Olkaa hyvä. I should answer in Maltese. Maltaksiko vastaan? No vastaan maltaksi. Kiitoksia ensinnäkin kysymyksestä. Siihen suuntaan me olemme menossakin myös meidän virastossamme. Aikaisemmin tänä vuonna järjestimme erittäin merkittävän konferenssin. Sinne me kokosimme erilaisia maita, sellaisia, jotka ovat vahvoilla näiltä osin eli oppisopimusjärjestelyissä. Ja sitten mukana oli myös niitä, joiden vielä on tätä työstettävää. Kuten aikaisemmin totesin jo alustuksessa, niin kun ajatellaan Saksaa tai Itävaltaa, Alankomaitakin tai muita maita, niin siellä on hyvin vahvat oppisopimusjärjestelmät olevassa ja siellä työttömyys on myös alhaisella tasolla, varsinkin nuorisotyöttömyys. Mehän tiedämme, että se on hyvin vakava ongelma kaiken kaikkiaan Euroopassa, kun meillä on yli viisi miljoonaa nuorta etsimässä työtä. Aina ei ole kuitenkaan niin, että koulutusohjelmat mahdollistavat sen, että nuoret ovat valmiita menemään työmarkkinoille. Me olemme noista maista, kuten Saksasta, Alankomaista, Itävallasta, jopa yhdistyneestä kuningaskunnastakin, kuten aivan oikein totesitte, oppineet siis sen, että on erilaisia mahdollisuuksia tarjolla nuorille osallistua tällaiseen kokeiluun, tällaiseen koulutushankkeeseen. Hiljattain olen saanut tietää Ruotsista puolestaan. anteeksi, Sveitsistä, että noin 98 000 oppisopimusohjelmaa on vireillä. Toisin sanoen, paikkoja kyllä on tarjolla aika paljonkin. Ja vielä enemmän tarvitaan. Eli nuorilla on paljon enemmän mahdollisuuksia oppia, Heillä on mahdollisuuksia myös enemmän työmarkkinoilla, kun he ovat saaneet koulutusta ja ammattikoulutusta. Muuten heillä ei olisi tarjolla tällaista koulutusta. Siksi on erittäin tärkeää, että unionin jäsenvaltiotkin ponnistelisivat vähän enemmän näiden oppisopimusohjelmien parissa. Heidän täytyy tehdä työtä ei pelkästään aloilla, jotka vaativat manuaalista osaamista, mutta myös PK-yrityksissä. PK-yritykset eivät ole pystyneet houkuttelemaan riittävästi nuoria. On erittäin tärkeää, että aloitamme työn tämän ajatuksen parissa. Meidän maamme onkin aloittanut jotain tämän tiimoilta. Me olemme pyrkineet esittelemään tällaisia ajatuksia toisen asteen koulutuksessa. Niinpä ne opiskelijat, jotka eivät päässeet muodollisen koulutuksen pariin, sellaisena kuin se nyt on olemassa, tajusivat, että teollisuudessa saatavan koulutuksen myötä he ovat houkuttelevampia myös. Heillä on tarjolla myös enemmän tietaitoja ja koulutusta kuin jatkossa. Mielestäni tämä on erittäin hyvä tapa edetä sekä ajatellaan koulutusta että ammattikoulutusta nuorten parissa eikä se koske pelkästään heitä. Tämä on nähtävissä myös tapauksessa, joissa yliopistot ovat käyttämässä tätä ajatusta. Eh, Jutta Steinrück. Kiitoksia, Stenova Steinrück. Ja, vielen Kiitokset kaikille virastoille teidän työstänne. Olen viimeisen viime vuoden aikana työstänyt erilaisia mietintöjä ja raportteja ja sen myötä oppinut teitä tuntemaan ja arvostamaan enemmän ja enemmän. Ja sen vuoksi täällä tänään kiitänkin. Esimerkiksi nuorisotyöttömyyden vastainen taistelu oli yksi näistä aiheista eri virastoissa, samoin kuin elinikäinen oppiminen ja demografinen muutos ja ihmisten työpaikoilla pitäminen ja Äh, ikääntyvien työntekijöiden äh, tavallaan ennakoiminen, nähdä se millä tavalla talouden ja teollisuustuotannon vaatimukset muuttuvat niin, että me voisimme varhaisessa vaiheessa jo reagoida siihen Euroopan tasolla. Tunnen siis kaikki virastot omasta äh, kokemuksesta ja se on minulle etu. Ja olen ihan vakuuttunut, että kun te täällä käytte säännöllisesti kertomassa työstänne, niin myös uudet voivat hyödyntää teitä, kun me laadimme ja työstämme näitä mietintöjä. ETFstä koulutus on perusta vähemmille kriiseille, se on perusta demokratisoitumiselle ja sen vuoksi teidän työnne on erittäin tärkeää ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että me yhdessä kannamme sitä vastuuta. Jos minä ajattelen tässä nyt sitten OSHA, työterveys- ja työturvallisuusvirastoa, joka on kustannustekijä myös. Monet täällä parlamentissakin puhuvat työn kustannuksista ja siitä, että esimerkiksi PK-yritykset yritysten kustannuksia esimerkiksi työturvallisuuden suhteen vähennettäisiin, että me olisimme kilpailukykyisempiä, mutta minä en siihen usko. Näettekö te, että tässä pitäisi olla erilaisia lähestymistapoja ja mittatikkuja niin, että parantaisimme kilpailukykyä Euroopassa. Minusta tämä nyt on lähinnä retorinen kysymys, mutta ehkäpä teillä on tästä nyt kuitenkin tutkimuksia tai lisätietoa. Mitä sitten Sedefoppiin tulee, minua kiinnostaisi tietää, että tehän työskentelette juuri nyt näiden äh, parhaiden käytänteiden vaihdon parissa ja nuorisotyöttömyyden äh, vähentämisen parissa. Mitkä teistä ovat suurimmat esteet sille, että tämä menee niin hitaasti eteenpäin Euroopassa? miten voi olla niin hidasta integroida nuoria työmarkkinoille. Minä tulen Saksasta ja minä tiedän hyvin tämän dualin ammattikoulutusjärjestelmän ja tällä hetkellä, tai siis meillä oli Saksassa erittäin korkea nuorisotyöttömyys huolimatta tästä dualista ammattikoulutuksesta, mutta on erittäin tärkeää, että nuoret saavat pätevyyttä matkan varrella mitä me parlamenttina voisimme vielä tehdä, jotta tässä päästäisiin vielä hieman nopeammin eteenpäin Euroopassa? Ja Eurofoundin kanssa tein yhteistyötä, kun laadin mietintöä työvalvonnasta. Teillä oli hyvä perusta ja olisin toivonut, että me olisimme voineet tehdä teidän kanssa jatkossakin työtä pimeän työn estämisessä, koska teillä on siitä kaikki tietotaito. Mitä mieltä te olette, mitä meidän ehkäpä tällä sektorilla vielä muuttaa? No, tässä oli koko joukko kysymyksiä, mutta minulla olisi ollut niitä vielä koko nipullinen. Um, thank you very much for the question. Kiitos oikein paljon tästä kysymyksestänne. Komissio ja koulutuksesta vastaava komission jäsen äh, on viime vuosina puhunut paljon äh, työmaailman ja, ja koulumaailman välisestä suhteesta. Luulisi, että tämä on helppo kin yhteys aikaan saada, mutta kun kehitys näillä kahdella alalla on eri nopeuksista, kun ajatellaan koulutuksen nopeutta, verrat, kehittymisen nopeutta verrattuna ja työmarkkinoiden kehityksen nopeuteen, niin työmarkkinat karkaavat ulottumattomiin helposti. Ja mm, me ole, meillä on paljon tietoa siitä, että voimme parantaa ammatillista koulutusta vain, jos ymmärrämme paremmin työmarkkinoita. Mutta ei meidän toki tarvitse rajata tätä niihin ihmisiin, jotka työskentelevät työmarkkinakysymysten parissa. Tämä täytyy ottaa huomioon opetussuunnitelmissa ja kun puhun vaikkapa harjoitteluohjelmista tai niin äh, kun ajatellaan esimerkiksi yrityksiä, niin äh, kun yritykset tarjoavat äh, vaikkapa oppisopimuskoulutusta, niistä voi tulla hyvin kiinnostavia työnantajia samalla jatkossakin. Ja tässä tarvitaan kyllä ammatilliseen koulutukseen uudistuksia. Komissio on tehnyt valtavasti työtä ja parlamentti on hyväksynyt nämä komission ehdotukset tai monetkin niistä. Ja kunhan jäsenvaltiot näitä eurooppalaisia välineitä ottavat entistä paremmin käyttöön, niin tilanne paranee. Yksi esimerkki, vaikkapa muodollisen ja epämuodollisen oppimisen tilanne. Me olemme pyrkineet validoimaan äh, molempia puolia, koska tiedämme, että on monia, monia kykyjä, jotka ovat piilossa, jotka eivät ole käytössä, joita ei ole tunnustettu, joista ei ole tullut ikään kuin todistusta paperilla, sellaista todistusta, jonka työnantaja voi ymmärtää. Tämä on piilossa. Ja tämän todettua niin joutun myös toteamaan, että koulutus yksin ei voi ratkaista työttömyysongelmia. Meidän täytyy saada uutta puhtia työmarkkinoihin. Me tarvitaan lisää investointeja, uusia yrityksiä. Tätä kautta kasvua ei riitä että parannetaan koulutusta, vaan tarvitaan todella ylipäätään lisää työpaikkoja, uudenlaisia työpaikkoja tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia. Te edustanette ECR. Uh, Minä annan vielä yhden viraston edustajalle puheenvuoron, olkaa hyvä. Weil das für Voin Saksakin vastata. Ein ganz wichtiges Thema ist. Koska tämä on nyt äh, oikea aihe. Kysymys äh, PK-yrityksistä ja siitä, että yksinkertaistettaisiin lainsäädäntöä ja sillä tavalla PK-yrityksiä ja isoyrityksiä voitaisiin kohdella eri tavalla. No, meidän ensinnäkin tutkimus osoittaa myös, että lainsäädäntö tai myös valvonta työtarkastusviraston kautta on monille äh, liittyy monissa pk-yrityksissä nimenomaan työturvallisuuteen. Eli siis ei mitään kahta eri luokkaa lainsäädännössä, mutta meidän täytyy luonnollisesti, ja kaikkihan ovat tässä mukana sekä kansallisella että EU-tasolla, pyrkiä siihen, että tuemme PK-yrityksiä. Yksi esimerkki, jonka minä tässä aikaisemmin kerroinkin, on tämä tällainen väline, joka on hyvin helppo ladata internetin kautta. Se ei maksa mitään ja se antaa todella paljon apua ja tukea mikro- ja pk-yrityksille. Ja sitten on myös monia muitakin välineitä tai tukimahdollisuuksia näille yrityksille. kun sanotaan, että, että kun puhutaan siitä, että tämä on investointi työturvallisuuteen, niin me tiedämme tutkimuksesta, että näin ei ole. Tämä investoinnin tulos tutkimuksissa on suhde yksi kahteen, eli yksi investoidaan ja kaksi saadaan takaisin. Mutta tämä on jopa yksi yhden suhde kymmeneen. Meillä on virastossa ollut äh, kauemman aikaa projekti, jossa me yritämme äh, koota yhteen metodeja, joita voitaisiin käyttää myös mikro- että pk-yrityksissä, jotta he voisivat äh, laskea, mitä tuottoa he näille investoinneille saavat. Ja toivon mukaan tulevina vuosina me saisimme jonkinnäköisen EUn metodin eh, esiteltyä näille mikro- ja pk-yrityksille niin, että niillä olisi mahdollisuus eh, nähdä omat investointinsa ja nähdä, mitä he niistä hyötyvät. Eli siis ei mitään kahta eri luokkaa, mutta kuitenkin tukea ja apua PK-yritykselle ja siinä meillä onkin paljon toimintaa ja meillä on myös paljon välineitä näille mikro- ja PK-yrityksille, jotta he näkisivät, että tämä investointi kannattaa. Thank you. There was... Kiitos. Herra Menendez Valdesellekin tuli kysymys pimeästä työstä. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Tähän tästä aamupäivällä jo keskustelittekin. Eli mutkikas aihe, mutta kuten totesin, on eri toimenpiteitä eri tilanteissa. Eli että on vähemmän tilaisuutta harjoittaa pimeätyötä, ajatellaan tarkastuksia tai henkilökorttien tiedottaminen, raportointi, kun tulee uusia työntekijöitä. Monissa maissa on näin. Sitten muita toimenpiteitä, joilla pyritään puuttumaan siihen, että on vähemmän motivoitunutta, jos ajatellaan seuraamuksia, sakkoja, mutta myös positiivisia toimenpiteitä, ne yksinkertaistetaan vähän esimerkiksi ilmoitusten tekemistä, veroviranomaisten kanssa asioimista ja niin edelleen. Myös ajatella ihmiset olisivat motivoituneita myös silloin, kun ne eivät ole ilmoittaneet. Eli tietoisuuskampanjoita tarvitaan. Tässä keskeistä on se, että yhdistetään sopivasti eri toimenpiteitä riittävän usein ja tiheään tässä täytyy arvioida politiikkaa. Tutkimus on tässä hyödyllistä. Siksi me voimme kyllä tarjota näyttöä, joka tukisi nimenomaan kaikkein vaikuttavimman politiikan täytäntöpanoa. Thank you. Kiitos. Ja nyt herra Kirabski ECRn puolesta. Thank you very much. I will speak in Polish. Kiitos. Minä aion puhua puolaa. Więc chciałem się z Państwem podzielić e, taką ogólną refleksję. Kiitos. Aivan ensin haluaisin jakaa joitain yleisiä ajatuksia teidän kanssanne. Minulla oli tilaisuus keskustella pk-yritysten edustajien kanssa. Ja kun täällä nyt olen keskustelua kuunnellut, minulla on syntynyt vaikutelma, että erot ovat aika suuret todellisuuden Mm, joka on varsin dramaattinenkin. Siis talouden tilannehan on varsin dramaattinen mm, osittain ollut jo mm, useiden vuosien ajankin, niin yhtäältä todella tämän todellisuuden välillä ja toisaalta sitten taas teidän virastojenne ja toimielintenne toimien välillä on aika suuri kuilu. Eli se, mitä te tässä esititte kukin on hyvin vakuuttavaa, mitä tehtäviä teillä on, mitä saavutuksia olette saaneet aikaan, mitä välineitä olette valmistelleet. Jo vuosien ajan olette tätä työtä toki ansiokkaasti tehneet, mutta kun eteen, eteemme tulee yhä uusia käänteitä tässä kriisissä, joka on kestänyt jo vuosia. Mm, kriisi on kovasti kohdistunut nuoriin, samoin Äh, ikääntyneisiin, samoin äh, maahanmuutto äh, Euroopan unionin alueelle on hyvin epätasaista, kohdistuu epätasaisesti eri jäsenvaltioihin ja on kyllä aika yllättävää ja myös jossain määrin turhauttavaa näitä eroja joutua tarkastelemaan. Entäpä ihan sisäiset tarkastukset teidän toimielimissänne? Onko teillä mahdollisuutta merkittävällä tavalla antaa panos kriisin kitkemiseksi siellä ruohonjuuritasolla niin, että tilannetta saataisiin parannettua niissä maissa, joissa esimerkiksi työttömyys on kaikkein korkeimmalla tasolla. Täällähän esimerkiksi Saksaan ja Itävaltaan nämä viitattiin hyvin myönteisinä esimerkkeinä. No, näissä maissa on tämä duaalinen koulutusjärjestelmä, mutta niillä on myös vahva talous, vahva talous, koska ne ovat tehneet kovasti työtä ja siksi olisinkin kuullut teiltä mielelläni hieman yleisempiä ajatuksia sen suhteen, mitä keskuksenne ja säätiönne toimielimenne voisivat tehdä entistä paremmin pyrkiäkseen huolehtimaan tästä kriisistä. I don't know. En tiedä, kuka teistä haluaisi puhua turhautumisistanne. Niin, ai te haluatte. Yes. Jos on sellaisia siis, korostan. It's, uh, No, onko kyse turhautumisesta tai miten sitä sitten hoitaa? Olkaa hyvä. No en minä turhautumisesta puhu, mutta ehkä annan esimerkin. Totta kai voitte hyvin kuvitella, että terveys ja turvallisuus ovat paineen, on paineen alla, kun ollaan talouskriisin kourissa. Se on sellainen toimintakenttä, jossa yritykset haluavat leikata menoja. Mutta antaisin yhden myönteisen esimerkin. Kuten tässä aikaisemmin totesinkin, me olemme järjestämässä kahden vuoden mittaisen kampanjan eri aiheista. Toimitamme tiedotusmateriaali yrityksille, tutkijoille, käytännön toimijoille 25 kielellä, mutta nyt myös IT-välineitä ja sähköisiä välineitä pk-yrityksille ja pienemmille yrityksille. Meidän johtokunnassamme on edustajia 28 jäsenvaltiosta mitä palautetta me olemme saaneet. Varsinkin sellaisista maista, jotka ovat talouskriisin kourissa, niin todellakin heidän palautteensa on sellaista, että jos me osha emme järjestäisi tällaista kahden vuoden mittaista kampanjaa tarjoten tietoa, sähköisiä välineitä ja tukia kansallisella tasolla, niin sitten ei tapahtuisi yhtikäs mitään. Ja ei ole kyse Saksasta, Itävallasta tai Alankomaista niinkään, jotka tätä penäävät meiltä. Ehkä veivät myöskään Pohjoismaat. Mutta maat, jotka ovat epävarmassa tilanteessa, niin todella hyötyvät tästä. Mutta paremmin pärjäävät maat, Saksa, Pohjoismaat, puolestaan saavat meiltä pyynnön olla hyvän esimerkkinä ja auttaa EU-verkostossa. Käyvät esimerkiksi naapurimaassa kehittelemässä verkostoa tai työmarkkina osapuolten välistä keskustelua, koska monissa maissa on nähty myös ongelmia siinä, miten hyvin toimii työmarkkinaosapuolten välinen keskustelu. Tiedän, että talouskriisi kyllä vaikuttaa merkittävästikin mutta ainakin tällainen esimerkki kampanjasta osoittaa, että voimme tukea ja auttaa varsinkin maita, jotka ovat paineiden alla. Uh, thank you. Uh, I... Kiitos. Nyt on vain yksi koordinaattorina jäljellä, joka oli esittänyt Jean Lamp. Tulit myöhässä, mutta haluatko sitten kysymyksen virastoista? Täällä on kyllä muitakin luettelossa, jos et sinä halua puhua. Um, I'm sorry, miss. I was having to deal with... Uh... Niin, pahoillani. Minä olin äh, tuolla käsittelemässä tällaisia juttuja, kun että esimerkiksi Iso-Britannia tuolla vakoilisi ilmastokonferenssia ja niin edelleen. No, tämä on ehkä kysymys, äh, joka on jo esitetty, mutta haluaisin puhua ihmisistä, jotka muuttavat toiseen maahan töihin – Ja mehän puhumme nyt tällaista sinisestä kortista ja muista tällaisista immigraation välineistä, joita meillä on, mutta siis meillä on myös virasto, joka työskentelee Euroopan unionin ulkopuolella ja on tehnyt eri, laatinut erittäin hyviä raportteja ihmisten näkemyksistä Euroopan unionista. tällaisena kohdemaana – päteville ihmisille. Ehkäpä te voisitte kertoa tästä jotain. Uh, thank you very much for this question. I mean, uh, we are working indeed. Kiitos kovasti tästä kysymyksestä. Kyllä me työvoiman liikkuvuuden parissa teemme paljon työtä. Se on osa meidän työkenttäämme. Ja mitä me olemme huomanneet tekemistämme analyyseistä noissa maissa, että ensinnäkin on olemassa pohjoinen, etelä, etelä-pohjoinen liikkuvuus, mutta kyllä etelän ja etelänkin välillä. Eli tarkoitan sitä, että kun me olemme yleensä katsoneet, että etelästä tulee pohjoisen väkeä, mutta etelän maittenkin välillä on paljon liikettä. Varsinkin eteläisellä Välimeren maista mennään paljon Persialahden maihin. No se, ne, jotka ovat pätevimpiä menevät Persialahden maihin, muut tulevat Eurooppaan. Tämä koskee myös itäistä Eurooppaa. Itäisessä Euroopassa maahanmuuttovirrat, jos ajatellaan pätevintä väkeä menevät Venäjän kielisyistäkin, sekin on muistettava, että kieli on ongelmallista. Eli on huomattu, että yleensä pätevimmän väen kohteena ei välttämättä ole Eurooppaa ensisijaisesti. Totta kai on joitakin poikkeuksia, joitakin maita, mutta nyt puhun itse ilmiöstä, niin jonka olemme huomanneet olevan olemassa. Yhtäältä meidän työmme liittyy siihen, että katsotaan myös kehämuuttoa, että ihmiset kyllä muuttavat. Täältä on keskusteltukin valiokunnassa varmaan. Mutta siitolaisuus on myös henkilökohtainen päätös. Joku menee työtä hakemassa, eikä välttämättä oppia hakemassa. Jos ajatellaan työtä ja liikkuvuutta siltä osin, niin ihmiset eivät halua kauan viipyä ulkomailla ja haluavat palata. Mutta onko mahdollista palata ilman, että on leimattu? Eli voiko osallistua enää työmarkkinoihin kotimaassa? Tässä on parikin ongelmaa, esimerkiksi jos ajatellaan joitakin maita, joiden kanssa on tehty yhteistyötä IMO kanssa, joka sekin käyttää meidän menetelmiämme ja tietojamme. Nimittäin me investoimme siihen, että valmistellaan lähtöedeltävää aikaa, eli autetaan niitä, jotka ovat lähdössä, että saadaan aikaan laillista maahanmuuttoa, että nähdettäisiin, mitkä ovat heidän valmiutensa ja osaamisensa. Ja se huomioitaisiin myös sitten kohdemaassa, jos on mahdollista, niin kohdemaa voi hoitaa osaamista ja niiden arvioimista, koska kyse on ihmisistä viime kädessä. Mutta jos joku haluaa palata omaan maahansa, josta on peräisin, niin tarvitaan myös mekanismi, jotta voidaan jotenkin kokemus tunnistaa ja tunnustaa niin, että laatukin voidaan taata. Nimittäin jos kokemus tunnustetaan, niin se voi johtaa siihen, että saa toisen tutkinnon jopa. Mutta vaarana on tietenkin korruptio monissa maissa, myös yhteistyömaittemme kanssa. Ja siellä yhtäkkiä tulee pilvin pimein tutkintoja ilman, että on saatu kokemusta ja osaamista. Siksi me investoimme noissa maissa siihen, että voidaan taata sellainen koulutus- ja ammattikoulutusjärjestelmä, joka pystyy myös sertifioimaan osaamisen ja valmiudet ja niin, että voidaan tunnustaa osaaminen ja taidot joka on saatu ulkomailta ja nimenomaan läpinäkyvästi ja luotettavalla tavalla, jos joku haluaa tällaisen tunnustuksen. Tämä on osa myös meidän työstämme komission eri yksikköjen kanssa liikuuskumppanuuksissa. Sopimussuhteet esimerkiksi tulevat kyseeseen joidenkin maiden kanssa, kun on, on paljon maahanmuuttoa noista maista Euroopan. Viestimme on aina samaa, että jos halutaan lahjoja hakea, niin se ei koske pelkästään Eurooppaa. Sitten Rova Chartier. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille alustajille alustuksistanne, jotka ovat varsin mielenkiintoisia olleet koskien eri virastoja ja eri tutkimusta. Yksi huomio ja kolme kysymystä. Huomioni ensinnä. Paljon on puhetta pätevyydestä, mutta me unohdamme myös kuinka paljon koulutusjärjestelmistä lähtee väkeä ilman pätevyyttä. Ja kun ajatellaan nuorisotyöttömistä, jos ei ole tutkintoa, niin silloin työttömyys on mitä suurin riski. Mutta ne, jotka lähtevät koulutusjärjestelmästä ilman pätevyyttä, niin se oikeastaan ei kyseenalaista pelkästään ammattikoulutusta, vaan jopa varsinaisen koulutuksen. Siinä jäsenvaltiot ovat hankalassa asemassa, jos pyrkivät mobilisoimaan tai uudistamaan järjestelmiä ja käsitystään peruskoulutuksen osalta. Usein ilman pätevyyttä koulutuksen jättävät ovat myös vaikeuksissa kun se koulutusjärjestelmä ei välttämättä sovi, kun se ei koske yksilöä, vaan massoja. Eli mitä voitaisiin tehdä, jotta jäsenvaltiot saataisiin liikkeelle torjumaan koulupudokkaita, koska he pärjäävät kaikkein huonoimmin siellä, missä ongelmat ovat suurimmat. Vielä yksi huomio. Minä olen tehnyt paljon työtä teidän kaikkien kanssa – ja varsinkin Sedefopin kanssa nimenomaan työennusteissa, kuinka paljon uusia työpaikkoja tulee, kuinka paljon tulee uutta osaamista. Minä uskon, että on tärkeää kyllä laatia ennusteita, mutta, mutta turhaa kuvitella, että se on niin, että ennusteet vastaavat koulutusta. Kun ajatellaan koulutusta ja siihen menevää aikaa, niin se ei ole työaikaa. Eli työajan kohdalla on paljon suurempi kiire, kun ajatellaan tarvittavaa aikaa myös koulutukselle. Mitä te suosisitte? Suosittelisitte myös jäsenvaltiolle, että voitaisiin jotenkin aktivoida tätä ennusteen osuutta. Kolme kysymystä. Missä mennään tänään teidän käsityksenne ja analyysienne pohjalta, kun ajatellaan koulutusta, osaamisen pohjalta eikä sisällön pohjalta, tai missä mennään puolestaan koulutuksen tunnustamisessa, koska pitkään on jo puhuttu siitä. Edelleen odotellaan tuloksia ja täällä on muuten valiokunnan entinen puheenjohtajakin läsnä, puheenjohtaja Andersson. Kolme kautta on tehty työtä, jotta voitaisiin jotenkin kokemuksesta tunnustaa. Ja pelkkiä uskata toiveita edelleen ilmassa. Vaikka se on kauhean tärkeää, kun jos ajatellaan ammatillista liikkuvuutta, josta te puhuitte, niin se nimenomaan toteutuu kokemuksen tunnustamisen kautta. Muuten ollaan edelleen vain muodollisen koulutuksen piirissä. Ja sitten kolmas seikka, mikä on kriisin vaikutus elinikäiseen oppimiseen? Koska nyt on varsin hyvin nähty, että kun yritykset, pk-yritykset tai suuryritykset ovat vähän joutuneetkin tavallaan kriisin vuoksi leikkaamaan, niin siinä varmasti elinikäinen oppiminen on jäänyt jalkoihin. Herr Menendez Valdez, ehkä. Sorry, Okay. Anteeksi, herra Kaleja. Well, thank you very much. No kiitos. Kiitos näistä kysymyksistä. Te todella osuitte tässä nyt naulan kantaa, kun puhuitte vähintäänkin neljästä hyvin tärkeästä kysymyksestä, kun todella pyrimme auttamaan ihmisiä olemaan valmiita, valmiita työmarkkinoille. Ensimmäinen kysymyksen, entäpä, entäpä oppivelvollisuus, se mitä elämän varhaisessa vaiheessa tapahtuu on hyvin tärkeää. Tietenkin läheisyysperiaate antaa jäsenvaltioille ja niiden alueille Äh, vapaat kädet hoitaa äh, koulutusasiat niin kuin haluavat, mutta toteaisin, että kun ne ihmiset lähtevät koulutielle ähm, ja sitten jatkavat äh, siitä peruskoulusta eteenpäin. Jos he eivät osaa eh, lukea, kirjoittaa, jos heillä on eh, heikot eh, IT-taidot, jos he eivät osaa kuin omaa kieltään, he ovat siis soitaneet oppivelvollisuutensa 11 vuotta, eikä heillä ole jäänyt tästä mitään käteen, niin sittenhän tilanne on äärimmäisen vakava. Mielestäni täytyy lähteä tästä liikkeelle, eikä niinkään siitä, miten ammatillinen koulutus voi korjata sitten pakollisen oppivelvollisuuskoulutuksen aikaansaamat vahingot, jopa näin voisin sanoa. Tämä asia täytyy ottaa hyvin vakavasti, koska jos puhutaan vaikkapa koulupudokkaista, ainahan heitä tulee olemaan. Ja he ovat ihmisiä, jotka eivät ole saaneet mitään koululta, mutta he, he, he haluavat oppia, heillä ei kuitenkaan ole tarvittavia perustaitoja. Ennustaminen on tärkeää, kyllä se on tärkeää ajatellen, että jos myös tulee kouluttaa, niin ei tietenkään voi jäädä odottamaan yksin omaan ennusteita tai ei näihin voi luottaa. Mutta toki, niin kuin tiedätte, ennustaminen on hyvin merkittävä osa työtämme ja tietenkin me ennustamme työmarkkinoiden tulevia tarpeita, mutta miljoonaa nuorta kolkuttaa oviamme, he haluavat työtä ja sitten on kaksi miljoonaa vapaata työpaikkaa. Miten nämä saadaan kohtaamaan? Ei meillä ole aikaa odottaa mm, kymmentä vuotta, ei kahta vuotta, ei edes kymmentä päivää. Ihmiset tarvitsevat työtä välittömästi. Ja liittäen siihen, mitä puolalainen kollega tuossa muutama minuutti sitten sanoi, kyllä on turhauttavaa ja hyvin haastavaa katsoa, miten näitä konkreettisia asioita saataisiin hoidettua, miten saataisiin aikaan edistystä tavalla, joka auttaisi todella Euroopan kansalaisia. Ja täytyy myös löytää ongelmat siellä, missä ne, niitä ongelmia on alueellisella tasolla, paikallisella tasolla. Se, mikä vaikkapa makrotasolla toimii, ei välttämättä toimi mikrotasolla ja päinvastoin. Joten meidän täytyy tehdä tätä työtä lähempänä jäsenvaltiota, lähempänä kenttää. Esimerkiksi nyt kun ajatellaan näitä erilaisia oppisopimuskoulutuksia tai malleja, ensi vuonna jo neljä maata tulee olemaan mukana tässä työssä. Me keskitämme näitä oppisopimuskoulutuksia koulutusponnisteluja ja pyrimme houkuttelemaan yhä useammat henkilöt mukaan. Kriisin hinta on osittain ollut se, että ihmiset ovat menettäneet toivonsa, eivät enää edes halua koulutusta ja jos koulutus ei ole kiinnostava, ongelma on vieläkin suurempi. Ja jos tämä validointiprosessi, johon viittasitte äsken, ei toimi, niin se aiheuttaa vielä lisää hankaluutta kapuloita rattaisiin. Vuonna 2016 komission kanssa tulemme päivittämään juuri tämän muodollisen ja epämuodollisen koulutuksen ja pätevyyksien todentamisjärjestelmän 32 maassa. Tämä on oikein hyvä uutinen, eikö totta? Mutta toimiiko tämä kautta koko järjestelmän ja saammeko kiinni kaikki nuoret? Te olette ranskalainen kyllä Ranska on hyvin selkeä esimerkki siitä, miten tämä validointi voi toimia. Me voimme todella ottaa oppia näistä kokemuksista. Ei tässä mistään näin science fictionista ole kyse, vaan todella eurooppalaisista toimivista välineistä ja niiden saatavuus on mielestäni äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja jäsenvaltiot, jotkut jäsenvaltiot ottavat asian vakavasti, toiset ehkä hiukan laahaavat perässä, mitä tulee ammatillisen koulutuksen uudistamiseen. Kun katsotaan yliopistoja ja korkeaa koulutusta, niin uudistus on toiminut aika hyvin uudistautuminen ja uudistaminen. Ja korkean koulutuksen alalla itse asiassa meidän tarjoamme välineitä on käytetty oikein hyvinkin, mutta ei niinkään ammatillisen koulutuksen tasolla. Joten nyt olisi hyvin tärkeää eh, saavuttaa myös nämä alemman, alemman tason toimia. Tässä puhutaan kuitenkin lähes puolesta miljoonasta ammatillista koulutusta tarjoavasta tahosta kautta Euroopan, joten jos me haluamme päästä koulupudokkuudesta ja haluamme tukea elinikäisessä oppimisessa, niin nyt on korkea aika toimia. Kiitos, herra herra Marino Pinto. Kiitos. Puheenjohtajan arvon vieraat. haluaisin tässä pyytää puheenvuoroa oikeastaan kertoakseni, että niin täällä käsitellään ihmisten työtä vain kilpailukyvyn ja talouden valossa tällaisena taloudellisen kasvun tekijänä, voittofaktorina – eikä kysymys ole enää siitä, että ihminen voisi kehittyä vapaasti, koska siihen me tavallaan kansalaisina olemme pyrkineet, että saamme kehittyä vapaasti ja kaikki tämä on nyt menetetty ja kaikki on vain järjestelty sinne talouden puitteisiin. Ja se, mitä te teidän ne voitte tehdä, jotta työntekijänä voisi toteuttaa itseään ihmisenä. Ja mitä sitten tulee tasa-arvoon, työolosuhteisiin, naisten ja miesten välisen tasa-arvoon, Minun kotimaassani esimerkiksi sillä naiset järjestelmällisesti suljettiin tiettyjen työpaikkojen ulkopuolelle siksi, että he ovat naisia taikka, että he olivat raskaana. Ja yksi suurimpia Portugalin yksityispankkeja, siis kaikkein suurin pankki, sulki vuosikymmenet naispuoliset työntekijät ulkopuolelle. He, he eivät palkanneet naisia sen vuoksi, että naiset olisivat voineet tulla raskaaksi Tällaisia, tai tällaista ajattelua on vieläkin jossain määrin jäljellä, että naisten pitäisi päättää joko, että he käyvät töissä tai ovat äitejä. Se, että saisi olla nainen ja saisi kaikki sosiaaliset oikeudet äitinä ja naisena, mutta samanaikaisesti myös pääsyn työmarkkinoille ainakin minun kotimaassani ja varmaankin vähän joka puolelle Eurooppaa tämä on vaikeaa. Mitä te voitte tehdä, että saataisiin muutos tähän tällaiseen ajatusmaailmaan ja ajatuskulttuuriin tänä päivänä? Thank you. I'll... Kiitos. Sitten kaksi viimeistä jäsentä listallani, jotka haluavat esittää kysymyksen ja sen jälkeen saatte mahdollisuuden vielä vastata. Herra Lopez ja Jan Andersson. Rova Sanderko, ai kolme kysymystä ihan lyhyesti. Herra Lopez. Eh, Ensinnäkin kovasti kiitoksia alustuksistanne ja puheenvuorostanne. Ihan pikku kommentti ensin ja vielä kysymys. Pikku kommentti Kerran Kajian puheenvuoro liittyen hän kertoi paljon teknisestä koulutuksesta ja mikä vaikutus sillä on työmarkkinoihin. Ja hyvä esimerkki minun maani Espanja. Historiallisesti siellä työttömyysluvut ovat hyvin korkeat, siis ihan skandaalimaiset totta puhuen, mutta meillä on ollut korkeat oh, yliopistokoulutuksen taso tai siis opiskelijoiden määrä on korkeampi kuin jopa Saksassa, mutta ongelma liittyy siihen, että meillä ei ole teknistä tietoa, teknistä osaamista, jonka täytyy olla nyt korkealla tasolla työmarkkinoilla. Ja tässä on tavallaan aasinsilta, kun ajatellaan ammattikoulutusta ja koulutusta ja työmarkkinoiden vaateita. Siksi haluaisinkin todeta vielä, että halutaan luottaa siihen, että kuten meidän tapauksessa on, että työmarkkinat sinällään ikään kuin olisi kannustin tekniselle koulutukselle ja muuten ei saada kestävää ja tasapainoista kasvua aikaan. Esimerkiksi, esimerkiksi meidän maassamme on, kun ajatellaan mitä maksaa koulupudokkuus, siksi täytyy koulutuksen pari lähettää tällaisia viestejä nimenomaan teknisen koulutuksen parissa, eli tämän kommentti. Ja sitten vielä kysymys herra Juan Mendendezin alustus oli myös mielenkiintoinen ja teidän joissakin tutkimuksissanne oli maininta myös uudistuksiin työmarkkinoilla joissakin maissa, kuten tiedätte. Tämä on tämä mantra, jota toistetaan julkisessa keskustelussa Euroopassa, nämä rakenneuudistukset. Ja haluaisin vain soittaa älytyskelloja myös, kun ajatellaan joitakin uudistuksia joillakin työmarkkinoilla. On jopa heikennetty myös työehtosopimusmahdollisuuksia ja vedetty alaspäin puolestaan palkkoja, sisäisiä devalvaatioita ehkä kuin tehty ja sitten epävarmat työsuhteet ovat lisääntyneet merkittävässä määrin ja haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tähän. Uh, next. Sitten seuraavaksi Rova Sidnanskan kysymys. Lyhyt Velmi stručna, mám dve otázky krátke. Kiitos. Lyhyesti kaksi kysymystä oikeastaan. Haluaisin kysyä vierailtamme, mitä konkreettisia välineitä käyttäisitte, jotta myös todella eh, muodollisen rinnalla epämuodollinen päätevyys voitaisiin tunnustaa. Ehm, tässähän kuitenkin myös laatutakeet tulisi voida varmistaa. Sitten toinen asia. Tänä päivänä on hyvin vaikea ennustaa, mitä ammatteja ja mitä kykyä tarvitaan parinkymmenen vuoden kuluttua, mitä on tapahtunut. Kun katsotaan 20 vuotta taaksepäin, eivät hän tiedemiehetkään voineet edes aavistaa, mitkä ammatit tänä päivänä olisivat ajankohtaisia. Joten miten ratkaisette tämän ongelman. Emmehän me voi vielä aavistaa, mitä lapsemme tekevät 20 vuoden kuluttua. Kiitos. And then Mr. Jan Sitten Jan Andersson, viimeinen kysymys. Hän ei ole enää parlamentin jäsen, mutta aikanaan johti tätä valiokuntaa. Herra Andersson. Thank you. Kiitos oikein paljon. Olen iloinen siitä, että olen täällä jälleen ja näen täällä Muutamia tuttujakin kasvoja, mutta paljon kasvoja, joita en tunnista. Paljon uusia jäseniä. En nyt tässä halua esittää mitään kysymystä. Se on teidän tehtävänne jäseninä. Mutta ehkäpä muutamia ajatuksia tästä keskustelusta. Minusta parlamentti on tärkeä. Te olette päätöksentekijöitä ja myös lainsäätäjiä. teillä täytyy, teillä täytyy olla paljon tietoa, että te voitte tehdä oikeita päätöksiä. Teillä on tässä nyt neljä virastoa, joilla on paljon osaamista ja te voisitte käyttää näitä ennen kuin te teette päätöksenne. Ja kaikki nämä virastot ovat liitoksissa työmarkkinoihin ja työllisyyteen. Me tiedämme, että Euroopassa ongelmat liittyvät työllisyyteen, korkeaan työttömyyteen. Yksi avo- avaimista on koulutus. Kaikenlainen oppiminen tavallisissa kouluissa, ammattikouluissa ja myös elinikäinen oppiminen. Jos me katsomme nuoria ihmisiä tänä päivänä, niin heidän joukossaan on paljon työttömyyttä. Mutta jos me vertaamme nuoria, joilla on koulutus, niihin nuoriin, joilla ei ole koulutusta, niin ero on suuri. Eli me tarvitsemme lisää koulutusta, mutta hyvää koulutusta. Suurin ongelma ovat ne nuoret, joilla ei ole lähes ollenkaan koulutusta. Eli maailman täytyy, Euro, Euroopan täytyy tavallaan huomioida se, mitä tapahtuu työmarkkinoilla muualla maailmassa, koska ei Eurooppa voi kilpailla huonoilla koulutuksella tai huonoilla työehdoilla tai huonoilla palkoilla. Meillä täytyy olla paras koulutusjärjestelmä maailmassa. Meillä pitäisi olla korkeat palkat ja hyvä työ, terveys ja turvallisuusolosuhteet. Ja tämä kaikki liittyy yhteen, koska ihmiset, joilla on hyvä koulutus, heillä on myös kysyntää työmarkkinoilla. Ja he voivat myös vaatia palkkaa, työterveyttä, turvallisuutta ja nämä asiat siis liittyvät toisiinsa. Minusta teidän pitäisi hyödyntää näitä virastoja ennen kuin te teette omia päätöksiänne. Ottakaa yhteyttä virastoihin, eikä vain kuunnella kerran kaksi vuodessa, kun virastot käyvät täällä, vaan käykää myös itse näissä virastoissa. Ja sitä kautta saatte uutta tietoa siitä, mitä he tekevät, koska nämä kaikki ovat asiantuntijoita omilla aloillaan. Ja minä itse, minä olen nyt yksi kolmesta riippumattomasta asiantuntijasta, jotka parlamentti on nimittänyt ETFn johtokunnassa. Käyttäkää minua ja kahta kollegaani. Kirjatkaa muistiin puhelinnumeron ja sähköpostin ja minä voin sitten käyttää teitä, koska joskus me sitten mietimme, mitä tapahtuu budjetille, mitä tapahtuu virastoille. Ja on ihan hyvä, että voimme käydä vuoropuhelua – kun te nimititte meidät kolme asiantuntijaa, niin meillä todellakin pitäisi olla kontakti, koska ETFssä johtokunta on niin sellainen, että siellä on komissio, jokainen jäsenvaltio, mutta myös kolme riippumatonta asiantuntijaa, jotka te olette nimittäneet. Joten meillä pitäisi olla tämä yhteys, että voisimme keskustella Viimeinen asia liittyy vielä ETFään ja, ja maahanmuuttoon. Meillä on maahanmuuttoa unionin sisällä, mutta myös unionin ulkopuolelta unioniin. Me tulemme saamaan tätä, näkemään tätä vielä enemmän tulevaisuudessa. Ne, jotka luulevat, että me voimme sulkea rajat, eivät tiedä mitään tulevaisuudesta. Maailma on avoin eikä tämä ole silkka ongelma. Toki siihen liittyy ongelmia, mutta siinä on myös haasteita ja mahdollisuuksia, jotka liittyvät maahanmuuttoon. Mutta tämä liittyy siihen, mitä kollega sanoi siitä, miten voisimme paremmin arvioida ja arvostaa rajoittaa unionin ulkopuolelta tulevien ihmisten pätevyyttä. Meillä on demografinen suuntaus ylöspäin ja me tarvitsemme uusia ihmisiä, jotta voimme ylläpitää hyvinvointijärjestelmää. Me voimme hyödyntää näitä ihmisiä, jotka tulevat ulkopuolelta unioniin ottaa heidät mukaan meidän koulutusjärjestelmäämme, hyödyntää heidän osaamistaan ja tietoaan ja he voivat saada uutta koulutusta. Mutta todellakin pyytäisin, että olette yhteyksissä. Minä rakastin aikaani täällä parlamentissa. Se oli minun elämäni parhaat vuodet. Ja olen iloinen, kun olen täällä jälleen, mutta nyt olen hyvin tyytyväinen, kun olen riippumaton asiantuntija ja haluan olla yhteydessä kanssanne. Kiitoksia Jan Andersson. Ja nyt aloitetaan sieltä päästä kolme minuuttia kullekin, että voidaan päättää keskustelua, joissa ja voitte jotain täydentääkin, jos joltain jotain unohtunut. Herra Menendez Valdes. Thank you very much. <clears throat> A number of, of Kiitos. Uh, the Portuguese member of the parliament. Kiitoksia. Otit esille kysymyksen työn merkityksestä. Se on hyvin paljon myös meidän toimintamme ytimessä. Esimerkiksi olemme tehneet paljon tutkimusta eurooppalaisiin yrityksiin liittyen mikä olisi tällainen tilanne, jossa kaikki voittaisivat. Eli yritykset, jotka ovat olla tuottoisia, tuottavia, mutta myös ajatellen yksikkö, yksilöitä yrityksessä ja pelkästään yritystä. Ja kustannuksista ei ollut kyse autonomiasta, heidän mahdollisuuksistaan käyttää omia taitojaan ja niin edelleen. Ei siihen liity kustannuksia vaan työn järjestämistä paremminkin. Me olemme pyrkineet tarjoamaan esimerkkiä tästä. Niin ikään olemme puuttuneet tärkeisiin kysymyksiin, esimerkiksi miten täydellistä on lisätä osallistumista työmarkkinoihin nuorison kohdalla. Tämäkin mainittiin täällä. Herra Lopezille toteaisin nyt jatkan espanjaksi. Olemme miettineet eri kysymyksiä. Jos ajatellaan tätä työmarkkinoiden koulutuksen yhteyttä. Tässä on yksi tärkeää, että on selvä korrelaatio olemassa. Eli 50 prosenttia on niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla on jonkinlainen kytkös työelämään opiskelujen aikana. Ja sitten löytävät ehkä vuodessakin vakaan työpaikan, jos jotenkin voitaisiin yhdistää siis koulutus ja työmarkkinat. Ja mitä tulee työmarkkinoiden uudistuksiin sitten, ja työehtosopimusneuvotteluihin. Nyt me olemme sellaisessa tilanteessa, joka on haaste meille kaikille, että saadaan työpaikkoja. Se on ensimmäinen tavoite. Siksi on erittäin tärkeää, että meillä on hyvät edellytykset työpaikkojen luomisella. Mutta kun meillä on hyvät edellytykset sille, niin täytyy olla tietoinen myös siitä, että työn laatu on tärkeää sekin. Koska jos ajatellaan työoloja tänä päivänä, vaikuttavat siihen, että työ on myös kestävällä pohjalla ja pysyvää että kun aikana lähdetään työmarkkinoilta, niin mitä myöhemmin. Ja jos ajatellaan myös eri tavoitteita työllisyysasteessa ja mitä väestön haasteitakin meillä on. Ja sitten vielä yksi kysymys, jonka Randers otti esille tämän globaalin kilpailun palkkojen ja työolojen osalta, sitäkin me selvitämme. Kun ajatellaan eurooppalaisia työoloja läpikäyvää selvitystä, siellä on useita maita, joitakin maita myös Ilon kanssa, yhteydessä on Kiinaakin, koska on erittäin tärkeää, että Eurooppa tietää myös, miltä pohjalta kilpailua käydään, mitkä ovat edellytykset työoloissa, mutta muutenkin. Kiitos, herra Kaleja. Kiitos. Eh, minä nyt ehkä kolmessa minuutissa teille kykene tarjoamaan eh, ratkaisua suurelta kädeltä, mutta se mitä täällä on todettu, yksi komission viimeisten kymmenen vuoden merkittävimpiä saavutuksia on se, että tässä on kovasti liputettu juuri tämän yhteyden äh, puolesta, joka on ammatillisen koulutuksen sekä mm, korkeakoulutuksen välillä, esimerkiksi Espanjassa, Italiassa, minun maassani ja niin edelleen. Kun ajatellaan ne ihmisiä, joista jotka valmistuvat vaikkapa lakimiehiksi tai mitä hyvänsä, niin suuret juhlathan järjestetään valmistumisen kunniaksi, mutta seuraavana päivänä sitä työpaikkaa sitten olekaan ja täysin toisin taas saattaa olla ammatillisen koulutuksen hankkimisen jälkeen. Eli työmarkkinat tulisi saada mahdollisimman näkyviksi jo kouluaikana. En nyt ehkä puhu ihan peruskoulutasosta vielä, mutta jotkuthan toki näkevät kyllä ihan peruskoulunkin jo tällaisena ensimmäisenä askeleena kohti työmarkkinoita, mutta joka tapauksessa me tarvitsemme ihmisiä, jotka voivat äh, käynnistää tällaisen elämän oppi, elinikäisen oppimisen jo 16-18-vuotiaana, mikä ikinä sitten ammatti tulee olemaankaan, niin aina voi kehittyä ja vaikka tekisi suorittavaa työtä mm, teknologiakykyjen parantamisella ja oppimisella, saadaan parannettua taas työllistymistä sekä ylipäätään kilpailukykyä työmarkkinoilla ja myös meidän työmarkkinoidemme kilpailukykyä. Tulevina vuosikymmeninä tarvitaan ehkä enemmän tällaista keskitason koulutusta, ei välttämättä tutkintoja, että 10-15 vuoden kuluttua ehkäpä ää, ei tiedetä mikä tilanne on, ei tällaista voi ennustaa <laughs> suoralta kädeltä, eikä nyt ainakaan voi sanoa, että ei kannata hankkia tutkintoa ei se toki niin ole. Ja monet puhuitte täällä myös epämuodollisen pätevyyden tunnustamisesta. Se on suositus vuodelta 2012. Me tiedämme, mitä täytyy tehdä ja meidän täytyy vahvistaa myös alakohtaista lähestymistapaa ja myös työnantajat täytyy ottaa mukaan tähän toimintaan ja ne kyvyt, jotka olemassa ovat, mutta jotka eivät ole työllistymisen ää, käytössä, täytyy saada sen käyttöön. Kiitos. I would like... Kiitos. Haluaisin lisätä, koska monia asioita täällä on jo sanottu. Haluaisin palata tähän projektiin budjettiin, jota me teemme Euroopan parlamentille, joka merkitsee sitä, että tutkimme ikääntyviä työntekijöitä työterveyskysymyksissä ja kysymys on heidän työllistettävyydestään. Työllistettävyys on tärkeää, koska meidän on pidettävä ihmiset terveinä työelämässä kauemmin. Tästä nyt on puhuttu aikaisemmin. Meidän on myös huolehdittava nuorista ihmisistä nuorten ihmisten täytyy myös oppia riskeistä ja heidän omasta työterveellisyydestään ja on tärkeää aloittaa tämä mahdollisimman aikaisin. Yksi meidän kommunikointimme edistämisvälineestä on tällainen väline opettajille – niin että lapset voisivat oppia näistä riskeistä ja työterveydestä ja turvallisuudesta ja edistää omaa terveyttään. Mitä tulee sitten elinikäiseen oppimiseen, niin kuin sanoin, tässä projektissa meillä on ulkopuolinen sopimusosapuoli, eh, mikä on tietenkin tärkeä elinikäisessä koulutuksessa. Ja me haemme hyviä käytänteitä kaikista jäsenvaltioista ja me näemme, että yritykset, jotka ovat taloudellisesti menestyksekkäitä usein isommissa maissa, eivät lopeta kouluttamisen antamista 45 vuoden ikään, vaan jatkavat tätä työntekijöiden kouluttamista eläkeikään asti. Yksi esimerkki on autoteollisuus Saksassa, jossa on tarjon, tarjolla työntekijöille mahdollisuus jäädä 70-vuotiaaksi asti ja he saavat jatkuvaa koulutusta, joka luonnollisesti tukee tätä työllistettävyyttä. EU-ssa kun me keskitymme työterveellisyyteen ja turvallisuuteen, niin meidän täytyisi ähm, myös äh, huomioida kasvavat uudet riskit, äh, esimerkiksi psykososiaaliset riskit, joka on kasvava, samoin kuin erilaiset lihas- lihaksiin liittyvät ongelmat, joka on yleistä työturvallisuudessa. Eli tällaisia asioita meidän on huomioitava. Tules, sairaudet, Meidän täytyy myös äh, kansallisella tasolla tarkastella sitä, millä tavalla mikro- ja pk-yritykset voisivat saada tukea päivittäisessä työssään, kun ne hallinnoivat työturvallisuus- äh, ja terveyskysymyksiä. Että me esittelemme heille informaatiota, mutta tuomme esiin myös niitä puutteita, mitä kaikilla tasoilla on. Tätä tulemme tekemään tänä vuonna vuoteen 2016 asti. Thank you. Kiitos. Rouva Serban. Kiitos. Haluaisin eh, kiittää tästä keskustelusta. Haluan kiittää niitä valiokunnan jäseniä, jotka jo edellisellä parlamenttikaudellaan toivat merkittävän panoksensa eh, toimielinten kehitykselle kumppanimaissamme ja ETF eh, todella toivoo ja minä toivon, että voimme jatkaa tätä yhteistä matkaamme rinta rinnan. Kumppanimaat todella pyrkivät vahvistamaan demokratiaansa. Tähän ne tarvitsevat parlamentteja. Itse päättävät, miten nimittävät näitä toimielimiään sitten, mutta olemme havainneet, että yhdelläkään kumppanimaallamme ei esimerkiksi parlamentissaan ole työllisyysasioita hoitavaa valiokuntaa, joten kun te tapaatte parlamenttien välisissä valtuuskuntakokouksissa kumppanimaitamme, voitte ehkä rohkaista puolestanne tai osaltanne niitä vahvistamaan koulutus- ja työllistämispuolta niiden agendalla, joten toivomme myös teidän apuanne. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti siitä, että vietitte meidän parissamme muutaman tunnin. Vaikutelma on erittäin hyvä mielestäni. Tuskin olen yksinäni tämän mielipiteen kanssa. Näiden keskustelujen jäljiltä. Varmasti olemme yhteydessä teihin, en aina olemme olleet. Ehkä nyt kun meillä on uusi valiokunta ja uusia jäseniä, jotka ovat oppineet tuntemaan teidät, ehkä yhteydenpito vielä tiivimpää. Totta kai me haluamme pyrkiä käymään kaikissa virastoissa, ja mitä myöhemmin tulemme käymään teidänkin tykönänne. Eli kiitoksia kovasti puheenvuorostanne ja kiitos läsnäolosta. Thank you for having us. Item of the agenda, it's... Seuraava kohta esityslistalla on numero 16, Venäjän asettama tuontikielto. Jos oikeassa olen, eikö? 24. syyskuuta valiokunnan koordinaattorit päättivät, että tämä kysymys liittyen työllisyysvaikutuksiin jäsenvaltioissa Venäjän asettaman tuontikielon vuoksi olisi myös keskustelun aiheena komission kanssa. Eli näin teemme nyt. Annankin puheenvuoron ensin komission edustajalle Detlef Eckertille. Yes, Now I see. No niin, nyt näen. Olkaa hyvä. Siitä vaan. Teillä on puheenvuoro. Thank you and uh, good afternoon. Kiitos ja hyvää iltapäivää. Totta kai valitettavasti on nyt kyse vähemmän miellyttävästä aiheesta kuin että katsoo osaamisen kehittämistä tulevien sukupolvien hyväksi. Nyt on kyse Venäjän asettamassa tuontikiellosta – EUn maataloustuotteille. Nyt kyse on varsinkin siitä, missä määrin, jos ollenkaan, e- Euroopan globaalista rahastoa voitaisiin käyttää, jotta voitaisiin lieventää vaikutuksia varsinkin maataloussektorilla. No, muistuttaisin vain sen verran tästä, että Venäjän asettama tuontikielto maataloustuotteille kyllä vaikuttaa markkinoihin maanviljelijöiden parissa. Venäjän osuus on noin 10 prosenttia maatalousviennistämme. Se on merkittävä osa, 4,2 prosenttia ylipäätään kärsii tästä maatalouden alalla Euroopan unionissa. Eli moni tuote on sellainen, että löytyy vaihtoehtoisia kohteitakin, on löytynytkin. Sialihan on viety esimerkiksi Japaniin, Etelä-Koreaan ja Filippiineille, mutta monella muulla alalla vaikutus on kourin tuntuva edelleen merkittävässäkin määrin. Esimerkiksi tämä koskee hedelmiä ja vihanneksia. Venäjän osuus on 30 prosenttia suurin piirtein EUn viennistä. Toisin sanoen, haluaisin nyt puuttua kysymykseen siitä, voidaanko globalisaatiorahastoa käyttää. Aikaisen, aika aikanaan, kun tämä 2006 perustettiin, sillä haluttiin lieventää kielteisiä vaikutuksia, joita maapallostumisella on työllisyyteen. Sovitamassa Soveltamisajan laajennettiin aikaisemmin ottamaan huomioon myös talous- ja rahoituskriisi, joka iski päälle. Tämä näkyy myös asetuksessa sekä kaksi artiklassa A ja B-alakohdissa EGF-asetuksessa. Eli siellä on siis myös tämä kriisipuoli huomioitu, paitsi työllisyys. Totiaisin, että globalisaatiorahasto ei tulomenetyksiä kataa. Sen tarkoituksessa ei ole siis tämä, vaan puuttua aloihin, joissa on merkittävästi irtisanomisia, jotta voidaan noita työntekijöitä nimenomaan auttaa. Eli tämä ei ole sellainen väline, jonka myötä voitaisiin korvata tulomenetykset. Kun tarkastelee kriteereitä, globalisaatio- ja kriisikriteereitä, niin totta kai kriisikriteeriä ei tässä voida soveltaa, kun ajatellaan, että kyse on nimenomaan rahoitus- ja talouskriisistä, joka on edelleen päällä ollut jo sitten 2007 ja 2008. Eli Globalisaatiorahasto on siinä mukana, mutta Venäjän tuontikielto ei. Paneuduimme siihen vähän tarkemminkin ja katsoimme niitä määräyksiä, joita on A-kohdassa. Ehkä niitä voitaisiin soveltaa. Siellä on kyse nimenomaan globalisaatiokriteeristä. Siellä on puhetta muutoksista kaupankäyntimalleissa ja markkinaosuuksien menettämisestäkin on puhetta. Kun oikeudellisen yksikön kanssa tarkemmin mietimme tätä asiaa, niin on selvää, että kun ajatellaan oikeudellista muotoilua ja tarkoitusperää, niin se on nimenomaan globalisaatio. Markkinaosuus menettäminen kriteerinä edellyttää indikaattoreiden käyttöä, että nähdään mitkä ovat globalisaation vaikutukset Venäjän tuontikielto ei ole seurausta globalisaatiosta oikeudellisesti ottaen tai taloudellisestikaan ottaen. Päinvastoin on kyse yksipuolisesta päätöksestä. No joo, tietysti toinen yksipuolinen päätös sen tietenkin käynnisti. Kieltää tuonti EU-sta. Siksi globalisaatiokriteeriä ei voida käyttää. Johtopäätöksemme on, että globalisaatio rahasto ei voida käyttää tässä välineenä, jotta voitaisiin jotenkin huomioida ne vaikutukset, joita on koitunut tuontikielosta, varsinkin maatalousalalla. Tämä pitäisi muuten merkitä sitä, että voidaan osoittaa menetyksiä alalla, eli esimerkiksi 500 työntekijää irtisanottu ja niin edelleen, jollekin se vain tulomenetyksistä menetyksistä tai markkinosuuksien menetyksistä. Eli tämä tulisi vielä edellisen päälle. Johtopäätös on kuitenkin se, että globalisaatiorahastoa ei voida käyttää tähän tarkoitukseen. EU ja komissio totta kai on ryhtynyt erinäisiin toimenpiteisiin, varsinkin maatalouspolitiikassa. Meillä on muitakin välineitä, sosiaalirahasto muun muassa. Esimerkiksi interventiokriteerien pohjalta kussakin rahastossa. Eli tämä on meidän analyysimme johtopäätös, johon olemme päätyneet myös niiden kysymysten pohjalta, joita parlamentti on esittänyt. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Aloitetaanpa Rova Plinkvičiūtės tą. Ah, ačiū pirmininkė ir ačiū gerbiamam. Kiitos. Kiittäisin komission edustaja herra Agatonia hänen selvityksestään. Haluaisin kiinnittää huomiota tänne jälleen kerran siihen tosiasiaan, että Baltian valtioihin tämä iski pahiten, Viro, Latvia ja Liettua, johtuen historiallisista perinteistä, meidän maataloutemme, meidän maatalous, elintarviketuotantomme on yhteyksissä Venäjään, meidän lähinaapuriimme, johon meillä on historialliset yhteydet. Sen vuoksi meidän tuottajamme ja maatalousteollisuus on kärsinyt kovasti. Ja työpaikkojen menetyksiä tapahtuu vieläkin maaseudulla ja jotta voitaisiin luoda vaihtoehtoista työllisyyttä, se ei ole helppoa. Ja siitä koko tämä ketju lähtee. Ihmiset menettävät työpaikkansa, he joutuvat sosiaalisesti, tai he syrjäytyvät sosiaalisesti ja vielä pahempaa. Tai he lähtevät Liettuasta kokonaan, tai koko Euroopan unionista ja Euroopan unionissa väestö ikääntyy, silloin tämä on todella suuri menetys. Tämä on merkittävä ongelma. Olen yrittänyt puhua tästä komissiolle, että olisi mahdollista käyttää globalisaation rahoitusta ja tukea meidän maanviljelijöitämme. Kyllä toki olen saanut vastauksia, jotka olivat hyvin muodollisia, ihan kuin ei ymmärrettäisi mikä äh, tämä ongelma on. Toki, kyllä minä ymmärrän, mitä äh, sääntöjä globalisaatiorahasto kohdalla käytettävä ja muistan edellisen vaalikauden me puhuimme tästä siitä, että voisimmeko me käyttää tätä rahastoa tällaisessa kriisitilanteessa. Kyllä minä ymmärrän teidän selityksenne siitä, että tätä rahastoa ei voida käyttää. Siitä huolimatta Tämähän tarkoittaa sitä, että tässä ei ole mitään keinoa, ratkaisukeinoa. Mitä muuta rahastoa tai lähdettä, rahoituslähdettä tässä voidaan käyttää? Tämä on se vastaus, joka meidän pitäisi löytää. Venäjän kauppasaarto ei ole mikään maapalloistumisilmiö. Me puhumme tässä poliittisista toimista ja poliittisen kriisin seuraamuksista. Tämä on se tilanne, joka meillä on edessämme. Älkäämme unohtako, että meillä on naapuri, jonka käyttäytyminen ei ole ennakoitavaa. Ja sen vuoksi pyytäisin komissiota huomioimaan tämän ei ainoastaan muodollisesti. Kyllä minä ymmärrän, että globalisaatiorahaston varoja ei voida käyttää, mutta meidän pitäisi löytää jotain muita rahoituskeinoja niin, että voimme tukea maanviljelijöitä. jota voitaisiin käyttää nopeasti, koska ihmiset kärsivät. Minä pyydän teiltä ymmärtämystä, koska tilanne on traaginen ja meidän täytyy löytää tie ulos tästä yhdessä. Thank you, Mr. Kukan. Herra Kukan. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin mainita, että Venäjän vastaiset pakotteet olivat yksi vaihtoehto reagoida Venäjän toimiin Ukrainassa. Valitettavasti nyt Venäjän puolelta Ukrainassakaan ei vielä ole mitään äh, hyvää vastausta tullut, vaan äh, pakotteisiin on vastattu pakotteilla. Eivät pakotteet ole hyvä tapa toteuttaa modernia ulkopolitiikkaa, mutta kun Euroopan unionilla on ulkopolitiikassaan käytössä vain rajallisia vaihtoehtoja pehmeän vallankäytön puitteissa, niin tässä nyt ehkä taloudellisia etujamme ei tule asettaa arvojen, turvallisuuden ja poliittisen tasapainon yläpuolelle. Voisiko komissio kertoa käynnissä olevista jutuista VTOssa, joita meillä on siis kanteita Venäjää vastaan, ja sitten mitä kattavia vaikutuksia näillä Venäjän vastaisilla pakotteilla ja Venäjän pakotteilla meitä vastaan on ollut konkreettisesti eri jäsenvaltioissa ja mitkä sektorit ovat pahiten vaarassa pitkällä aikavälillä, jos nykypakotteet pidetään voimassa. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Gutierrez Pietro. Kiitos puheenjohtaja. Me keskustelemme itse asiassa nyt siitä, kuka maksaa viulut, kuka korvaa Euroopan maanviljelijöille näiden talouspakotteiden, Venäjän talouspakotteiden aiheuttamat kulut, kustannukset, korvauksia tarvitaan. Ne ovat aivan välttämättömiä ja tarpeen, koska eiväthän meidän maanviljelijämme voi joutua maksumiehiksi, kun puolustamme ihmisoikeuksia tai Euroopan unionin äh, ulkopoliittista linjaa. Olen hyvin äh, iloinen siitä puheenvuorosta, jonka kuulimme komissiolta tässä keskustelun aluksi. Minäkin katson, että globalisaatiorahasto ei voi olla se äh, rahasto, josta näitä korvauksia maksetaan. Jo viime lainsäädäntökaudella tässä valiokunnassa ja muutenkin olimme parlamentissa hyvin varauksellisia sen suhteen, että tämä hyvin rajallinen globalisaatiorahasto voisi joutua maksumieheksi esimerkiksi maatalous- tai karjatalousalalla, joilla kuitenkin on omia rahan lähteitään tai rahoituslähteitään käytettävissä. Kyllä, ehdottomasti meidän nämä viljelijöidemme on saatava korvauksia ja mitä pikimmin, koska varsinkin hyvin pienet tuottajat joutuvat hyvin, hyvin vaikeaan tilanteeseen, kun EUn korvaukset tai kompensaatiot viipyvät. Kun ajatellaan yhteisön talousarviota, maataloutta, maatalousbudjettia kuin myös globalisaatiorahastoa, joka ei suinkaan riitä näiden globaalien haasteiden vaikutusten pehmentämiseksi, niin komissiolla on erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ja juuri nämä rahastot eivät nyt ole tämän haasteen mittaisia, haasteen, joka Euroopan unionilla on tällä hetkellä. On aivan välttämätöntä, että varat vapautetaan mitä pikimmin välittömästi, koska nyt pelissä on jo monien viljelijöiden tulevaisuus ja meidän on löydettävä, löydettävä uusia rahoituslähteitä, eikä suinkaan globalisaatiorahastoa, koska muutenhan sitten teollisuustyöntekijämme joutuisivat maanviljelijöiden sijaan maksumiehiksi. Kiitos. Thank you, Madam Ribeiro. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin kertoa teille, että minä olen itse myös maatalousvaliokunnassa – Siksi tämä keskustelu on usein otteeseen jo käyty. Minä haluaisin todeta teille, että kun puhutaan Venäjän asettamasta tuontikielosta, niin katsotaanpa mitkä ovat suorat vaikutukset Baltian maissa esimerkiksi, tai sitten välilliset vaikutukset, jotka koskevat koko Eurooppaa. Portugalissa eli minun maassani on myös suoraa vahinkoa koitunut ja myös välilliset vaikutukset alkavat jo näkyä myös. Esimerkiksi jos ajatellaan maitoa, jota aikaisemmin vietiin Venäjälle, niin viime viikolla jouduttiin laskemaan maitolitran hintaa tuottajalle. Tämän vuoden elokuussa ryhdyttiin myös toimenpiteisiin, että pystyttäisiin jotenkin vahinkoa rajoittamaan, ja se on ihan hyvä niin. Mutta tämä tuontikielto kestää vuoden, eli tässä on vielä paljon aikaa. Enkä usko, että päästään tästä eroon, voi olla, että siihen tulee toinen vuosi päälle. Me tiedä, koska se päättyy. Toivottavasti ei tästä tule noidan kehää, että tulee tuontikielto tuontikielon perään. Komission, meidän valiokuntamme, kun me käännymme komission puoleen, että se ratkaisisi tämän ongelman, niin minä ajattelin, että tässä tavoitteena olisi nimenomaan ja ennen kaikkea selvittää se, mitkä ovat vaikutukset Eurooppaan, miten se vaikuttaa työllisyyteen meidän valiokuntamme näkökulmasta. Eli mitä se vaikuttaa työpaikkojen luomiseen. Eli sitä pitäisi tarkastella tässä valiokunnassa ja selvittää eri näkemyksen siitä, mitä vahinkoa on syntynyt. Näin ei ole tehty. Komissio ei tätä maininnut ollenkaan. Tämä selvitys liittyen tuontikielon vaikutuksiin työllistettävyyteen loistaa ja haluan, että komissio jotain tästä lausuisi. Maatalous on tärkeä osa talouttamme Euroopassa ja meidän täytyy kiinnittää siihen erityistä huomiota. Kun ajatellaan työpaikkojen luomista, niin ei voida aina katsoa teollisuuden suuntaa. Täytyy myös alkutuotantoa miettiä, ja siinä maataloudella on tärkeä sija keskustelussamme. Niin mikä minä toivon, kun ajatellaan mitä analyysiä komissio esitti, että etsitään muita rahalähteitä ongelman ratkaisemiseksi, että paitsi että käytettäisiin globalisaatiorahastoa, niin se ei välttämättä ole oikein ja se voidaan ehkä hoitaa toisessa keskustelussa. Mutta kun komissio arvioi 2015 talousarviota, niin täytyy huomioida, että maanviljelijät tarvitsevat myös suojaa tai sitten maatalouden alalla työttömyys vain kasvaa. Maatalousvaliokunnassa kyllä käydään tätä keskustelua, koska tämä tuotekielto vahingoittaa meitä niin merkittävästi. Tässä tarvittaisiin jonkinlainen varanto ei tässä voida käyttää eri mittatikkua, vaan täytyy miettiä, että meillä on ongelmia tuontikielon takia, ja tässä maataloustuottajien ongelmat on pidettävä etusijalla, koska se iskee ennen kaikkea maataloustuottajien. Ja sitten tarvitaan rahaa myös tämän ongelman mittaisesti. Mr. Kuka. Herra Kukan. I'm from Lithuania. Kiitos, minä tulen Liettuasta. Ja 20 prosenttia meidän viennistämme on Venäjälle, joten tämä on vaikuttanut meihin hyvin paljon, samoin kuin myös liikennesektori, kuljetussektori, jopa vielä suurempi kuin maataloussektorilla. Minulla on ehdotus komissiolle. Miksi me emme nimeäisi Euroopan globalisaatiorahastoa uusiksi Euroopan globalisaatio- ja pakoterahasto. Lisätään sinne yksi sana ja sitten koko homma on ratkaistu. Ja sitten kaikki ovat anoa sieltä rahaa. Ja se on ihan helppoa. Asiat ovat yksinkertaisia, jos niitä ei monimutkaista. Ja haluaisin kiittää kollegani Tsekin tasavallasta, joka tämän ehdotuksen teki. Tässä nyt on teille ihan vakava ehdotus. Lisätään yksi sana. Ja hupsista heikkaa, kaikki ovat voittajia. Thank you. Is... It. Kiitos. Onko se ihan niin yksinkertaista? Herra Eckert, ehkä tarvitaan rahakin lisää, ei pelkästään sanoja. Olkaa hyvä. Voitteko vastata kaikkiin näihin kysymyksiin? Well, I'm... No, pelkäänpä, etten ihan kaikkiin kysymyksiin pysty vastaamaan, mutta kyllä tässä yksi asia on ihan selvä kuitenkin se on se, että tämän palautteen ja nämä huolet, huolenaiheet välitän omalle toimielimelleni ja varmistan sen, että omien pohdintojemme lisäksi otamme huomioon teidän palautteenne. Tämä palaute oli erittäin hyödyllistä ja ymmärsin sen kaiken hyvin varmaan tiedätte, että ei sitä otsikkoa ihan tuosta vain voi vaihtaa mm, niin, että siihen pakotesana lisättäisiin kyse on asetuksesta. Tämä on painava väline ja tässä tarvitaan pitkähkö prosessi tämän muuttamiseksi. Tiedätte myös sen, että talousarvio ei sisälly ö, tavalliseen budjettiin, vaan varaukseen. Eli ihan yhden sanan lisääminen tähän ei ole niinkään helppoa. Sitten VTO ja globaalit vaikutukset. Valitettavasti näitä tietoja minulla ei ole, mutta tämän kysymyksen vien mukanani kyllä komission ja palaamme siihen. Tiedän, että maatalouspääosaston kollegamme tekevät hyvin läheistä yhteistyötä maatalousalan kanssa ja eri jäsenvaltioissa. Te mainitsitte Eh, olevanne jäsen myös maatalousvaliokunnassa. Ja mm, luvallanne, jos sallitte, niin eh, kollegani maatalouspääosastosta voisi ehkä ihan lyhyesti kertoa, eh, mitä maatalouspääosastossa tällä hetkellä on käynnissä. He tekevät erittäin läheistä yhteistyötä maatalousyhteisön kanssa. mä voisin siirtää puheenvuoron kollegalleni. Um, perhaps just... Kiitos Muutama sana vain. Tosiaan täällähän varmasti maatalousvaliokunnan jäsenet ovat hyvinkin tietoisia niistä seikoista, joita me maatalouspääosastolla olemme näiden pakotteiden ja kauppasarron suhteen toteuttaneet. No en minä nyt kaikista toimista halua puhua, mutta joka tapauksessa tarkoitus on korjata markkinaepätasapaino ja joitain myönteisiä suuntauksia tässä on jo näkyvilläkin. Samoin sitten kauppapääosaston kanssa teemme yhteistyötä löytäksemme uusia markkinoita. Tietenkin kasvi- ja eläinterveysesteet, niitä pyrimme purkamaan ja ihan myönteisiä konkreettisia tuloksia tässäkin on jo saatu, joten varmaankin vielä sitten saatte kyllä lisätietojakin kollegoiltamme, kunhan vaan kysytte. Yksi asia vielä entisessä komissiossa, komission jäsen Cholos käynnisti jo tämän tulonmenetyskorvausjärjestelmän sen suhteen edelleen analysoimme, mitä se merkitsisi ihan tarkalleen, mutta tämä on hyvin vaikea analyysi ja myös vaikea keskustelu, koska pakotteet kohdistuvat moniin jäsenvaltioihin ja moniin eri sektoreihin. Kuitenkin varoja meillä on vain rajallinen määrä. On tarkoitus käyttää kriisivarausta ja tiedämme, että sitä rahoitetaan ylipäätään tariffituloista, joten tämä on hyvin vaikeaa keskustelua. Neuvoston tasolla keskustelu jatkuu ja tietenkin sitten maatalousvaliokunnassa parlamentti jatkaa keskustelua. Kiitos. Thank you, because uh, I don't see... Kiitos. En usko, että tämä valiokunta on tyytyväinen tämänpäiväiseen keskusteluun pelkästään, joten palaamme tähän asiaan samoin kuin muutkin valiokunnat. Tämä tulee pysymään meidän esityslistallamme ja odotamme jatkokeskusteluita ja tosiasioita, joita voimme käyttää. Ja luonnollisesti, mikäli löytyisi mahdollisuuksia saada aikaan muutoksia. Me tiedämme, että rahaa ei ole, mutta ehkä te löydätte kuitenkin jonkinnäköisiä ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat sen, että saisimme jotain edes, jota voimme tarjota niille, jotka nyt äh, ovat äh, hyvin kriittisessä tilanteessa. Palaamme asiaan, mutta olemme iloisia siitä nyt, että te tiedätte, että tämä on korkealla meidän esityslistallamme. Eli myös työllisyysvaliokunta, ei ainoastaan maatalous ja, ja muut valiokunnat. Kiitokset yhteistyöstä. That means eh, Eli, jos oikein olen ymmärtänyt, voimme mennä viimeiseen kohtaan esityslistalla. Sekin on selvitys, jonka me olemme tilanneet. Me halusimme selvittää palkkahajontaa Euroopan unionissa. Selvityksen tekijät on Christian Hedeker, Enriquez López Bazo, Raul Ramos, herra Vicente Royuela ja Jordi Surniac. Annankin puheenvuoron nyt herra Raul Ramokselle. Hän voi esitellä selvitystä lyhyenä versiona. Olkaa hyvä. Okay, thank you very much. Good afternoon. It is a pleasure to... Kiitos, onpa mukava olla täällä kertomassa teille tämän selvityksemme tuloksista. Teillä on ollut tänään jo pitkä päivä, joten äh, yritän nyt äh, lyhyesti kertoa tästä selvityksestä. Tiedän, että se on teille myös ennalta jaettu, joten äh, jos teillä on jo jotain huomioita myös liittyen niihin osiin, joihin en nyt pureudu esityksessäni, niin mielelläni otan kysymyksiä vastaan. Eli tämän analyysin perusteet ovat seuraavat. Tiedätte, että tuloerot ovat lisääntyneet huomattavasti 80-luvun puolivälistä Euroopassa tietyissä maissa, ja eurokriisi sekä talouden vakauttamisohjelma ovat itse asiassa lisänneet epätasa-arvoa tai ainakin käsitystä epätasa-arvon lisääntymisestä. Ja nyt sitten olemme selvittäneet sitä, miten tämä lama on palkkahajontaan vaikuttanut Euroopan unionissa. Kun katsomme näitä tuloeroja tai palkkahajontaa, tässä on ihan virallista tietoa, ja taloudet yleensä palkkahajontaa mittaavatkin, niin kertoimme pohjalta. Ja tässä todella voitte nähdä muutoksen vuoden 2007 ja 11 välillä tämän kertoimen suhteen Euroopan unionin maissa. Eli havaitsette, että noin puolessa jäsenvaltioista tuloerot ovat kasvaneet. Ja kun ajatellaan meidän selvitystämme, me olemme keränneet tietoa virallisista lähteistä päättää, eli jäsenvaltioiden äh, tilastoista ja olemme pyrkineet äh, löytämään näitä eri suuntauksia ja pyrkineet myös selittämään, mitkä tekijät ovat äh, näihin suuntauksiin vaikuttaneet. Tuloerot eivät ole kasvaneet viime vuosina. On kuitenkin tunnustettu, että uusimmat tiedot ovat vuodelta 2011. Emme siis tiedä, mitä on tuon jälkeen viime vuosina tapahtunut. Samoin meillä on tällainen ekonometrinen malli ja myös empiiristä todistusaineistoa siitä, minkälaisia muutoksia on tapahtunut ja olemme havainneet, että eri talouden voimat ja työmarkkinainstituutiot ovat olleet vaikuttavia tekijöitä, ei yksinomaan siis kriisi. Eli tässä äh, palkkaerot tai tuloerot ovat muuttuneet, mutta tässä on myös muutoksia äh, sosiaalisessa ympäristössä, muutoksia, jotka ovat olleet hyvin epätasapainoisia. Kun katsotaan äh, palkkahajontaa, niin voidaan nähdä, että tässä on varsin suuria eroja eri jäsenvaltioiden välillä. Jos katsotaan näitä suuntauksia, niin voitte nähdä tutkimustietoa eri lähteistä. Niin voitte siis nähdä, että palkkahajonta on itse asiassa lisääntynyt noin kahdessa kolmesta EU-jäsenvaltiosta 2006-2011. Tosin nämä, nämä erot eivät ole kovin suuria ja tämä merkitsee ehkä pikemminkin sitä, että kun työli, työttömyys on lisääntynyt ja sosiaalinen eriarvoisuus jossain määrin kasvanut ja pienipalkkaiset työt ehkä lisääntyneet. Ja kun katsotaan tätä vasen, vasenta kuvaa, tässä mitataan keskipalkkaa, eli työntekijät, jotka saavat alle 10 prosenttia sitten keskipalkasta. Ja voidaan nähdä, että useimmissa maissa tämä kehitys on toteutunut 2006-2011, eli ne maat, jotka ovat tässä yläpuolella. Ja sitten tässä nähdään todella matalapalkka-alat, siis sellaiset henkilöt, jotka saavat kaksi kolmasosaa keskipalkasta. Voitte nähdä, että joissain maissa näiden ihmisten määrä tai osuus on lisääntynyt, toisissa taas ei. Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että että muutokset tuloeroissa vain osittain liittyvät muutoksiin työmarkkinoilla. Ja kun ajatellaan vaikkapa työehtosopimuksia, ne ovat vaikuttaneet myös osaltaan. Ja kun ajatellaan eri toimielimiä, niiden rooli on varsin merkittävä. Kun katsotaan, mitä kriisin aikaan on aikana on tapahtunut, Eli katsotaan äh, juuri mitä on tapahtunut esimerkiksi äh, palkkaa työhtösopimusneuvotteluissa, äh, minimipalkan suhteen ja niin edelleen, niin minimipalkkakysymys on muuttunut hyvin eri tavoin nimellisarvo arvo on muuttunut ja minimipalkka on vähentynyt monissa maissa kriisistä johtuen. Ja ei tämä merkitse sitä, että todellinen ostovoima olisi ää, muuttunut myönteiseen suuntaan, se on muuttunut kielteiseen suuntaan. Ja no ajatellaan palkkahajonta, niin minimipalkat ovat vaikuttaneet asiaan erityisesti niissä maissa, joissa on korkeampi minimipalkka verrattuna keskipalkkaan, niin vaikutus on ollut aika pieni. Tämä ei kuitenkaan ole yhtä relevanttia, kun katsotaan joitain yksittäisiä jäsenvaltioita, tulokset ovat hyvin erilaisia. En ehkä nyt mene näihin yksityiskohtiin, mutta ne löytyvät kyllä tuolta meidän selvityksestämme. Kun ajatellaan liittoihin kuulumisastetta sekä työehtosopimusten kattavuutta, niin nämä vaikuttavat myös jossain määrin. Ja selvityksestä havaitsette, että me myös otamme huomioon globaalistumisen sekä teknologian kehityksen ja sitten luonnollisesti palkkahajonnan kasvamisen suhdanteen eri vaiheissa. Ja kyllä tietenkin myös teknologian kehittyminen ja muutos vaikuttavat ja myös esimerkiksi kilpailun parantaminen on vaikuttanut myönteisesti palkkahajontakysymykseen. Ja kun katsotaan näitä tuloeroja, niin me tarkastamme, tarkastelemme siis ylipäätään tuloja kattavasti ja havaitsemme siis, että tuloerot ovat kasvaneet lähes tai noin puolessa jäsenvaltioista, mutta nyt täytyy katsoa, liittyykö tämä palkkakehitykseen vai liittyykö se muihin tulonlähteisiin. Ja meidän keräämiemme tietojen perusteella voimme erottaa toisistaan palkkakehityksen tai yrittäjien palkkakehityksen sitten muista tulonsiirroista, veroista ja tietenkin pääomatuloista. Voitte havaita, että 2006-2011 välisenä aikana saatoimme havaita, että vaikka tuloeroilla onkin vaikutusta ylipäätään tähän laajaan kuvaan, ottaen huomioon juuri eri kertoimet ja voimme havaita, että täällä on sillä on merkitystä, että kuinka suuri palkkahajonta on ja kuinka suuret tuloerot sitten ovat. Ja me havaitsemme, että suurin selittä, selittävä tekijä liittyy pääomatuloihin. Voimme myös havaita, että veroilla on oma vaikutuksensa, kun ajatellaan tulon siirtoja ja veroja, jos asiat hoidetaan oikein, niin niillä ei pitäisi suurempaa vaikutusta olla. Me katsomme, että kyllä palkkahajonta selittää tuloeroja, mutta ei ole ainut selittävä tekijä. On kuitenkin joitain talouden tekijöitä, jotka selittävät todella tätä suurempaa hajontaa. Kiitoksia. Sana on vapaa. Onko kysymyksiä? Jutta Steinruck. Ja, zunächst mal vielen herzlichen Dank. Kiitos teidän alustuksestanne. Minusta on ikävä tai sääli, että tämä tutkimus on tehty vuoteen 2011 asti vain sen vuoksi, että vuoden 2011 jälkeen Euroopassa on toteutettu toimenpiteitä, jotka ainakin minun käsittääkseni ovat vaikuttaneet paljon ja aiheuttaneet myös pidemmälle menevää kehitystä. Kun tässä sanotte, että palkkojen epätasa-arvo ei ole kasvanut niin voisin olettaa, että viimeisen kolmen vuoden aikana säästöpolitiikan ja muiden puiteedellytysten kautta Euroopassa olemme päätyneet erilaisiin kehityskulkuihin. Jos minä tässä nyt mietin näitä avainsanoja, niin palkat ovat kriisin myötä kaiken kaikkiaan laskeneet, mikä on huono asia myös suhdannekehityksille. kehityksille Säästöpolitiikka on joissain valtioissa selkeästi laskenut palkkoja. Te puhuitte myös äh, vahvemmasta kilpailusta ja säätelyn purusta, joka vaikuttaisi huomattavasti palkkahajontaan. Onko teillä tässä jotain erityisiä sektoreita tai aloja mielessä, josta voitte sanoa, että palkkasäätely on, tai, tai säätelyn purku on johtanut palkkahajontaan. No sudanteet Euroopassahan perustuvat siihen, että täällä valmistetut tuotteet myydään täällä. Millä tavalla sisäistä kysyntää voitaisiin korottaa? Minkälaisia toimenpiteitä siihen tarvitaan? Ja palkkojen laskemisen seurauksenahan on myös se, että myös verotulot laskevat. Ja myös esimerkiksi tulot sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin ovat vähentyneet. Oletteko te tästä tutkineet, miten tämä vaikuttaa? Ja sitten vielä viimeinen asia, jos nyt oikein ymmärsin oikein, niin tariffineuvotteluissa eivät, ne eivät enää ole sitovia. Ja jos ne eivät ole sitovia, ne maat, missä ne eivät ole, palkkaneuvottelut eivät enää ole sitovia, niin siellä tämä palkkahajonta on vielä suurempaa. Eli silloin kun palkkoja saadaan itse määrä, määrätä, niin silloin se aiheuttaa hajontaa. Pitäisikö meidän palata takaisin tähän sitovaan työehtosopimusneuvotteluihin. Thank you very much. Kiitoksia kovasti mielenkiintoisista kysymyksistä ja kommentistakin. Olen aivan samaa mieltä, että on vahinko, että emme voi tarkastella uudempia tietoja selvityksessä. No, emme voi nyt vain kerta kaikkiaan muuttaa sitä, mitä tietoja meillä on eh, elinoloista, mitä tietoa on käytettävissä. Siksi Kyse on mittavasta tilastotoimesta ylipäätään Euroopan unionin mittakaavassakin. Eli sit, se ei ole meidän käsissämme ruveta muuttamaan. Mitä tulee sitten palkkaerojen vaikutuksiin siltä osin, kun pyritään kriisistä pääsemään eteenpäin ja mitä se vaikuttaa ostovoimaan valtiossa, niin olemme kyllä samaa mieltä. Ajatus siitä, että palkkahajonta, sikäli että se on ollut alemmissa palkkaluokissa paljon hankarampaa, niin se on vaikuttanut ja iskenyt köyhimpiin työntekijöihin pahiten noissa maissa. Ja totta kai sillä on vaikutuksensa myös kulutukseen, kokonaiskysyntään ylipäätään ja pahentanut kriisiä. Vaikka huomioitaisiinkin vaikutus kokonaiskysyntään, niin joissakin maissa palkka deflaation on johtanut parempaan kilpailukykyyn kilpailu, maailmanmarkkinoilla. Eli vienti on petraantunut noissa maissa ja siksi on ehkä tätä vaikeampi pitää erillään kuin jos ajatellaan vain vaikutusta kulutukseen. No se ei kuitenkaan kuulu selvityksen ajatuksiin, vaan me keskitymme siihen, mikä on palkkahajonan kehityskulku, ei niinkään seurauksia, vaan edellytyksiä mutta ihan mielenkiintoista olisi huomioida se kyllä jatkossa. Further questions? Onko muuta kysyttävää tähän selvitykseen liittyen? Jos ei, kiitoksia kovasti selvityksestä. Varmasti tämäkin on kovin mielenkiintoiseksi, kun me sitten tilaamme seuraavan selvityksen muutaman vuoden päästä, niin sitten voidaan vähän vertaillakin tilannetta, siis ennen ja jälkeen kriisin. Se voisi olla ihan hyödyllistä, Jutta Steinbrückille ja minulle ja muillekin tässä valiokunnassa – jotka haluavat